Thank you. Can we uh, start? We've already had a... No niin, meillä oli jo tauko ennen tätä eläkeasiaa, eli omeräyten, jos voisitte nyt istua pikaisesti. Meidän täytyy saada tämä keskustelu ennen kymmentä, eli jos teillä ei nyt ole aikaa puhua, niin siitä tulee ongelma. Mutta tämä pitää saada päätökseen kello 9.55. Eli Omen Räyten saa heti puheenvuoron, jos voisitte puhua näistä riittävistä, kestävistä ja turvatuista eurooppalaisista eläkejärjestelmistä. Pyydän anteeksi. Meillä oli Alankomaiden Eurooppa-ministeri uusi sellainen vieraanamme ja tästä syystä olin kokouksen alussa pois, koska se al- yhteinen kokouksemme alkoi kello yhdeksän ja luulin, että koordinaattorini Java olisi toiminut sukkelammin. No niin, ja nyt jatkan kotimaisella. Arvoisa rouva puheenjohtaja, työ on ollut erinomaista kaikkien varjoesittelyiden kanssa. Ja heti alkumetreiltä asti olen yrittänyt saada aikaiseksi yhteisymmärryksen juuri tässä valiokunnassa. Ja syynä on se, että tämä eläkepaketti on tärkeä nyt, mutta myöskin lähitulevaisuudessa. Ja vihreän kirjan tarkoituksena on saavuttaa sellainen tilanne, että saadaan aikaiseksi riittävät, kestävät ja turvatut eläkejärjestelmät kaikille Euroopan kansalaisille. Työskentely tapaamme oli erittäin avointa siinä mielessä, että kävin tietenkin tarkistukset läpi ja yritin siltä pohjalta laatia kompromissitekstejä ja keskustella niistä myöskin erinomaisten varjoesittelijöiden kanssa. Mitä tulee näihin ehdotuksiin, niin Omat ehdotukseni ovat nyt pöydillä, pöydällä yksissä kansissa. Ja toteaisin, että ongelmat kiteytyvät kolmeen osa-alueeseen. Ensinnäkin meillä on kasvu- ja vakaussopimus ja tässä sopimuksessa huomioidaan myöskin eläkkeet. Me halusimme nyt vain selvittää, että missä määrin ne huomioidaan. Ja tästäpä syystä edellisellä viikolla, koska emme päässeet yhteisymmärrykseen, niin me pyysimme ohjeistusta komission ECFin pääosastosta ja hän ilmoitti meille, miten järjestelmä toimii. Ja selvät asiat otettiin tähän tekstiin mukaan, mutta se, että millä tavalla ne huomioidaan, niin se on eri asia ja se johtaa hiukan epäselvään tilanteeseen. Toinen ongelma, tämä on ihan henkilökohtainen näkemykseni, mutta kyllä kolleganikin EPPssä ovat pitkälti samaa mieltä kanssani. Ja ongelma on se, että siinä vaiheessa, jos ykköspilariin muokataan velvoite, niin tämä velvoite tuo mukanaan tiettyjä seuraamuksia. Eli jos jäsenvaltiot säästävät rakentaessaan toista pilaria, niin he siis pistävät rahaa sivuun, ja tämä täy- käytännössä tarkoittaa sitä, että velkataakka kasvaa. Ja tästäpä syystä me olemmekin sitä mieltä, että säästötoimenpiteistä pitäisi palkita. Ja tämä aiheuttaa vielä ongelmia. Kohta viidessä olen huomioinut tämän asian. Tiedän kuitenkin, että viitoskohtainen kompromissiin eihin liittyen meidän pitäisi vielä huomioida kolme muutakin seikkaa. Ekon valiokunnasta. Ne pitää tietenkin huomioida ja sosialistit eivät välttämättä tätä voi hyväksyä ja se olisi valitettavaa, sillä sinänsä minä en vastusta tämän tekstin hyväksymistä. Ja sitten vielä näihin pilareihin liittyen. Alku tai lähtökohtanahan on se, että ensimmäinen pilari eli tämä solidaarisuuteen perustuva jakuperuste eli julkisen hallinnon rahoittama järjestelmä – sen pitäisi olla aina avainasemassa jatkossakin. Siihen kohdistuu tietenkin ikääntymisen myötä myöskin tiettyä painostusta. Eli yhä pienempi ryhmä rahoittaa yhä suuremman eläkeläisryhmän, kasvavan eläkeläisryhmän eläkkeiden rahoittamisen. Ja minä uskon, että tältä osin olemme samaa mieltä. Mitä tulee toiseen pilariin, niin siinähän on kyse siitä, että työnantaja ja työntekijä tekevät sopimuksen siitä, kuinka paljon varoja siirretään sivuun ja järjestelmät poikkeavat maasta toiseen. Saksassa on oma järjestelmä ja muissa maissa taas omat järjestelmänsä. Mitä tulee kolmanteen pilariin, niin minun mielestäni se on tärkeä, mutta tärkeä ainoastaan niissä maissa, joissa on varakkaita työntekijöitä, jotka voivat todellakin laittaa rahaa sivuun, eli säästämään. Minä uskon, että tältä osin me olemme kaikki samaa mieltä. Sitten kolmas huomio, herra, arvoisa rouva puheenjohtaja. Tämän asian tiimoilta emme ole päässeet vielä yhteisymmärrykseen. Perusteluosassakin totean, että ikääntyminen on selvä, ikääntyneiden määrä kasvaa, elinjään odotekin on maasta toiseen erä, eri suuruinen. Esimerkiksi Romaniassa 68 ja Alankomaissa 79 vuotta ja tulevan 20 vuoden aikana tämä muuttuu entisestään. Eli elinjään odote on seikka, joka pitäisi huomioida ensimmäisen pilarin järjestelmässä. Ja tämä aiheuttaa ongelmia, sillä jotkut kollegoistamme ovat sitä mieltä, että asia ei tarvitse noterata sen kummemmin, vaan täytyy huomio, huolehtia, että ne henkilöt, jotka ennen lakisääteistä eläkeikää jotka ovat alle lakisääteisen eläkeiän, niin jatkava työelämässä. Eli että työnantajat pyrkivät varmistamaan, että henkilöt pystyvät työskentelemään vapaasti, terveellisesti ja niin poispäin. Eli että ihmiset työskentelevät eläkeikään asti. Se on ensimmäinen prioriteetti. Toinen prioriteetti on taas seuraava. Sitä hiukan pehmensin muotoilultaan. Minä totean nimittäin tekstissä, että Eurooppa ei voi tarkoittaa sitä, että eroavaisuuksista riippumatta, niin kuin Merkel sanoo, Euroopasta pitäisi löytyä yhtenäinen järjestelmä, koska elinien odotteet poikkeavat maasta toiseen, mutta tietynlaista kytköstä tarvittaisiin. Eli yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa keskustellaan tästä linkityksestä, miten se käytännössä toteutetaan jäsenvaltiossa. Viittaan tässä tietoisesti työmarkkina, työmarkkinaosapuoliin. Tämä on minulle erittäin tärkeä seikka, rouva puheenjohtaja, ja toivoisin, että sosialistikolleganikin voisivat hyväksyä tämän ratkaisumallin, jonka olen siis esittänyt tässä mustaa valkoisella. Eli kompromissi S kohta 18. Rouva puheenjohtaja, tässäpä alustukseni keskustelua silmällä pitäen, ja minä todellakin toivon, että me voisimme olla kykeneviä laatimaan toimivan tekstin yksissä tuumin ja olen valmis pyrkimään vastaamaan kaikkiin mahdollisiin esitettäviin kysymyksiin. Kiitoksia. Kiitoksia Haakin ja sitten Mann. Thank you, madam. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin kiittäisin esittelijää hänen työskentelytavastansa. Hän on helpottanut myös varjoesittelyiden elämää ja on auttanut seuraamaan tätä mietintöä, jossa 463 tarkistusta. olisin kiittänyt niin esittelijää kuin hänen avustajiaankin. Muutama kommentti ensin. Kysymys kompromissista C. Pieni selitys kenties siitä, mitä tarkoitetaan sillä, että sektorien välisten ja territoriaalisten rahastojen kehittäminen jotta työntekijät PK-yrityksissä liittyisivät enemmän eläkerahastoihin. No en tiedä, mitä tarkoitetaan näillä alueellisilla rahastoilla ja miten nämä lisäisivät työntekijöiden liittymistä näihin rahastoihin. Pieni selitys tästä, kiitos. Seuraavaksi puhuisin kompromissista H. Kiittäisin tässä esittelijää. Niin tämä kysymys naisten eläkkeistä ja niiden riittävyydestä tai riittämättömyydestä, se on oikein hyvä, se on hyvin hoidettu tässä kompromississa. Mitä kolme pilariin tulee, tästä on erilaisia näkemyksiä. Minä olisin pitkälti esittelijän näkemysten kannalla ja ryhmäni voi näitä tarkistuksia tukea. Kompromissi I. Ensimmäinen lause. Siinä sanotaan, että pyytää positiivisten kriteerien käyttämistä, kun naisten eläkkeitä lasketaan. No, kenties tämä positiivinen sana voitaisiin tästä heittää pois, koska seuraavassa kohdassa sanotaan, että sillä tavalla, että voidaan taata niin miesten kuin naistenkin taloudellinen riippumattomuus. Tämä sana positiivinen on varmasti ihan turha tässä, koska seuraava lause sitten määrittelee tätä lausetta positiivinen kriteeri, no tämä nyt on hieman epäilyttävää, mutta minä uskon, että ilman tätä sanaa positiivinen tässä pärjättäisiin ihan hyvin. Se voitaisiin siitä poistaa, ei se mitään lisäarvoa tähän tuo, ja se saattaa luoda hieman ongelmia pikemminkin. Sitten eläkkeelle jäämisikää. Olen yhtä mieltä siitä, sitä ei pidä harmonisoida, mutta kyllä minä voin sen kanssa elää, että tämä linkitetään nyt jäsenvaltioiden tasolla päätettynä esimerkiksi elinikäodotteeseen. Sitten viimeiseksi kommentoisin vielä Ekon valiokunnan tarkistuksia kasvuvakaussopimusta. Kuten esittelijä sanoi, eläkkeet ovat mukana tässä, mutta on hyvin vaikeaa saada selville, missä määrin ja millä tavalla. Tämä on kyllä ongelma jäsenvaltioille. Jos tarkastellaan kohtaa yhdeksän esimerkiksi, Ekon valiokunnalta on aivan selvää, että siinä halutetaan, että, että eläkemallit otetaan huomioon kun arvioidaan liiallista alijäämäprosessia. Tässä sanotaan, että on pahoillaan siitä, että joissakin jäsenvaltioissa on käänteiset eläkejärjestelmät, jotka on pantu täytäntöön viime vuosina, jotta voitaisiin alijäämiä leikata. No minun mielestäni tämä tarkistus on hieman outo, koska tulee sellaista maasta, jossa meillä ei ole valinnanvaraa. Vakausrahasto ja IMF pakottivat meitä käyttämään – eläkerahastoja alijäämän hoitamiseen. Tässä on mielestäni ristiriitaa ja on hieman valitettavaa, että meillä on nämä kohdat 2, 9 ja 10 mietinnössä, koska tilanne on niin epävarma. Ryhmäni mahdollisesti kuitenkin voi tukea näitä. Kiitoksia. Sitten Thomas Mann ja sen jälkeen Tori. Ähm... Kiitoksia. Mielestäni tämä viime viikkojen työ on ollut hyvä. Meillä on ollut paljon keskustelua asiasta, ei ainoastaan varjoesittelijöiden kanssa, vaan esittelijä viittasi myöskin niihin jäseniin, joilla ei ollut helppoa saada panostaan mukaan, ja jotta päästiin kompromissiin. Eli aika hyvin olemme kuitenkin onnistuneet keskustelemaan työllisyysvaliokunnassa ja myöskin talousasioiden valiokunnassa. Kummassakin valiokunnassa tämä artikla 50 on luotu yhdessä. Ja tästä kysymys esittelijälle talousasioiden valiokunnassa. Tästä kohdasta nyt ei äänestetä, mutta tämä on tärkeä kysymys ja tämä asia täytyy nostaa esille. On tärkeää, että tehdään kompromisseja ja on selvää, että jäsenvaltioiden eri järjestelmät hyväksytään. Me pääsimme hyvin pitkälti yksimielisyyteen ja oli muitakin keskusteluja, joissa kävi ilmi, että erilaisia piirteitä on eri maissa ja niitä ei saa pakottaa samanlaisiksi. Mutta liikkuvuuden on oltava mahdollista ja meidän täytyy muistaa tämä ja siksi myöskin työmarkkinaosan puolet täytyy ottaa mukaan. Merkel viittasi aivan oikein siihen, että mitään yhtenäistä eurooppalaista eläkeikää ei tule, vaan meidän täytyy miettiä samantyyppisiä järjestelmiä Eli mielestäni tämä on ihan hyvä lähtökohta. No sitten pari ongelmaa on sen suhteen, miten voidaan ymmärtää se, että sanotaan, että pitää olla vähimmäistandardit ja kompromissi B on edelleen tässä mukana. Eli kansalaisten luottamus paranee, kun esteitä rajat ylittävältä liikkuvuudelta poistetaan. Eli tässä viitataan siihen, että tähän liittyy myöskin toisiasuusperiaate. Eli ulkoisen ja rajat ylittävän kanssa meillä ei ole ongelmia, jos voimme saada aikaan yhteisen sanamuodon. Ja sitten, mitä on, ovat minimistandardit. Se on aika löyhästi muotoiltu, mutta täytyy katsoa, miten se sitten toteutetaan käytännössä. Eli tässä on vielä muutamia kysymyksiä. Sitten tämä on hyvä pohja työlle. Kiitoksia. Eli voimme sanoa, eli meillä on nyt pohja, jonka pohjalta voimme tehdä työtä. Ja meillä on oma aloitemietintö, eli tämä tehdään nyt vihreään kirjaan liittyen. Ja tietysti meidän täytyy äänestää vielä sitten, kun saamme komissiolta valkoisen kirjan. Tämä on hyvin tärkeä kysymys jäsenvaltioissa. Tähän kiinnitetään hyvin paljon huomiota. Tämä on herättänyt paljon kiinnostusta myöskin täällä parlamentissa ja myöskin talousasioiden valiokunnassa. Eli tämä on merkittävä ongelma ja on hyvä, että vaikka on erilaisia kantoja, niin on kuitenkin ollut valmiutta sanoa, että me voimme vetää esityksemme pois, mikäli nämä kompromissit sisältävät kantojamme, ja sitten myöhemmin voimme keskustella näistä kysymyksistä, ja toivottavasti sitten saamme riittävästi aikaa käsitellä aikoja, ja täytyy muistaa, että monet ammattiyhdistykset ovat huolissaan, koska on sanottu, että teillä on valtava tahti, ja tätä täytyy sitten vähän supistaa valkoisessa kirjassa, eli tämä ei voida sanoa, että tämä on sitten hoidettu, vaan meidän pitää jo todeta aikaisin, että me haluamme tehdä yhteistyötä ja kyllä joustavuudelle ja yhteistyölle, mutta tähän tarvitaan sekä ammatti työnantajien että työntekijöiden yhteistyötä. Kiitos sitten Örin Stendierden. Rouva puheenjohtaja, kiitoksia. Jatkaisin siitä, mihin kollega Mann päätti puheenvuoronsa. Tämän pitkän keskustelun ensimmäinen vaihe on päättymäisillään. Meidän piti työskennellä hyvinkin rivakkaan tahtiin saavuttaaksemme ensimmäisen vaiheen aikana edes jonkinlaisia tuloksia. Tilanne ei ollut siis paras mahdollinen, mutta saavutimme toki hyviä tuloksia. Ja kyllä meidän täytyy kiittää Riaa hänen tekemästään erityislaatuisesta työstä. Tarkistuksia on esitetty lukuisia, koska tämä kiinnosti monia tahoja ja Ria onnistui tekemään näiden tarkistusten pohjalta hyviä kompromisseja. Tietenkin on selvää, ettei tässä tekstissä voida huomioida kaikkien toivomuksia, sillä kompromissihan tarkoittaa sitä, että kaikkien täytyy tehdä myönnytyksiä. Jatkossakin keskusteluja tullaan vielä käymään, mutta minä uskon, että saavutimme sen, mikä oli saavutettavissa. Ja jatkossa tulemme ryhmissä, parlamentissa ja kansallisella tasolla jatkamaan tätä keskustelua ja sitten nähdään, mitä voidaan vielä saavuttaa. EPP varmaankin voi tukea tätä kompromissia ja suurimman osan me olemme poistaneet tai vetäneet pois, koska me haluamme tukea tätä tekstiä. Ja olen kollega Harkinin kanssa samoilla linjoilla. En sano, etten voi hyväksyä Ekonin yhdeksännessä kohdassa mainitsemaa huomautusta, mutta meidän täytyy muistaa, että jäsenvaltioiden välisissä eläkejärjestelmissä on eroja. Kun katsotaan Unkariin suuntaan, niin valtion velkatasoa piti laskea yhtäältä, mutta kasvattaa toisaalta, sillä tämä niin sanottu uudistus tarkoitti sitä, että vuositasolla – puolitoista miljoonaa euroa piti johtaa eläkejärjestelmistä ulos yrityksiin, jotka sitten niitä hallinnoivat. Eli kyse on uudesta järjestelmästä, joka ei tukenut vakautta, ja tästä järjestelmästä ollaan paraikaa Unkarissa luopumassa, ja minun mielestäni ei olisi hyvä osoittaa ketään syyttävällä sormella, vaan etsiä ratkaisua nykyiseen järjestelmään. Eläkeuudistus on vielä tulossa ja nykyinen uudistus toivottavasti johtaa, tai uusi, tuleva uudistus johtaa sitten toivottuihin lopputuloksiin. Kuten sanottu, eläkejärjestelmiä on olemassa lukuisia erilaisia. Irlanti mainittakoon yhtenä esimerkkinä, toisessa jäsenvaltiossa käytetään muita ratkaisumalleja – Eli meidän täytyy toimia paljon suvaitsevaisemmin, mutta on tietenkin selvää, että eläkeongelma on hyvin päivän polttava, sillä tulevan 10-15 vuoden aikana meidän täytyy varmistaa tuleville sukupolville riittävät eläketulot ja tästäpä syystä meidän on löydettävä nyt toimivia ratkaisumalleja. Vielä kerran kiitokset Rialle ja minä uskon, että me tulemme myöskin tukemaan tätä tekstiä ja jatkossa keskusteluja vielä tullaan käymään. Kiitoksia. Anden ja sitten Colnilsen. Merci. Kiitos. Niin, tämä on työ, jota on tehty pari viikkoa sitten sitten tämän mietinnön osalta. Tässä on paljon erilaisia herkyysalueita eri poliittisten ryhmien sisälläkin. Haluaisin todella kiittää ja onnitella merkittävästä neuvottelutyöstä, jota Ria on tehnyt. Hän on todella halunnut antaa kannattaa tehdä tästä loputekstistä johdonmukaisen ja luettavan. Tämä on erittäin tärkeä meidän uskottavuutemme kannalta ulkomaailman suuntaan ja sen osalta, että tällä mietinnöllä olisi jonkinlainen vaikutus komission työhön. Tämähän on meidän tavoitteemme. Mitä tulee työmme etenemisen tilaan, niin toteaisin, että tässä on paljon otettu askelia eteenpäin. Haluaisin muutaman seikan ottaa esille. Ensinnäkin se tila, jota on raivattu eli eri pilareille selvemmin näiden kompromissien kautta kuin perustekstissä. Ja tässä esitet, asetetaan etusijalle ensimmäinen pilari, se on solidaarisuuden kulmakivi, mutta myös eläkejärjestelmien rahoituksen turvaava pilari. Tämä on tärkeä elementti. Sitten toinen pilari, joka on varsin merkittävä realiteetti monissa eri Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Tämän pilarin roolia täytyy vahvistaa, mutta samalla tämä täytyy toteuttaa kuunnellen työmarkkinaosapuolia. Ja tämä on myös kompromississa tullut esille ja tämä on seikka, jota haluaisin korostaa. Sitten kolmas pilari, joka täytyy ottaa huomioon esille, mutta eri tavalla kuin kaksi muuta pilaria. Tämä ei ole eläkejärjestelmän perusta, mutta kun se on kompromissiin otettu mukaan, niin tämä on niille, joilla on varaa tähän. He voivat äh, lisäeläkettä rakentaa tämän kautta, mutta kolmas pilari ei ole mikään perustavanlaatuisen tärkeä. No, tässä oli nyt näkemykseni näistä pilareista. Toinen seikka, jonka haluaisin tuoda kollegoille esille, on kohta viisi. Kohta viisi on hankala kohta. Tämähän on johtanut moniin keskusteluihin, moniin kokouksiin ja tämä viimeisin kompromissi, muotoilu on minun mielestäni sellainen, joka, jonka voin ihan hyväksyä. Kuitenkin Minulla on tässä jotain lisättävää. Ekon valiokunnasta kohta, niin minun mielestäni tämä ei mitenkään auta tämän tekstin luettavuutta. Jako, perusteet, eri valiokuntien toimivaltuudet ja niin edelleen. Kohta viisi kompromissi E, se kyllä ihan riittää tässä, eikä tämä Ekon valiokunnan panos tuo mitään luettavuuden kannalta hyvää. Ja sitten eläkeiden siirrettävyys. Tämäkin on hankala, koska jäsenvaltioilla on omia erityispiirteitä eläkejärjestelmissä ja niitä täytyy kunnioittaa. Tämä on tärkeä elementti. Kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että työ, työmarkkinoiden rajat ylittävää luonnetta täytyy vahvistaa, mutta ei pidä myöskään vaarantaa sitä, mitä joissakin jäsenvaltioissa on Joten tässä nyt täytyy ainakin yrittää hieman sovittaa yhteen näitä kahta aspektia kompromissi tekstissä. Ja sitten eläkeikä. Eläkeikä. Minä olen aina ilmaissut vastahakoisuuteni laillisen eläkeiän nostamisen osalta. Ja nyt pitäisi prioriteettiasemaan ottaa tämä todellinen eläkkeelle jäämisikä. Ja kun lukee eläkeiästä ja odotettavissa olevasta eliniästä, niin vielä enemmän tulee tätä vastentahtoisuutta sitten eläkeiän määrittämisen osalta ainakin omassa ryhmässäni. Mutta olen sitä mieltä, että jos se, miten tämä nyt kompromississa on muotoiltu, joko poistetaan tämä automaattinen sidos ö, eläkeiän ja odotettavissa olevan eliniän välillä, tai sitten jokaisessa jäsenvaltiossa asiaa pohditaan maan omien erityispiirteiden tarpeiden mukaan. Ja mukana täytyy olla merkittävässä roolissa työmarkkinaosapuolten. Tämä on merkittävä tekijä näissä keskusteluissa. Me emme, ainakin joissakin jäsenvaltioissa, no siellähän on tätä keskustelua tästä, mutta tästä ei pidä tehdä mitään automaattista. Ja tämä on ihan kyllä jo askel eteenpäin huolenaiheidemme osalta. Tässäpä oli muutama huomio tämän kompromissitekstin sisällöstä. Ja aivan kuten totesinkin, tässä on paljon eri sarki, ö, tarkistuksia, joihin liittyy omia erityispiirteitään eri poliittisissa ryhmissä, mutta kun otetaan huomioon tämän kompromissitekstin ö, tasapainoinen luonne, niin minä pyydän kyllä oman ryhmäni tukemaan tätä kompromissia, tukemaan sitä, mutta ei tukemaan niitä tarkistuksia, joita olemme tehneet, ne ihan sisällöstönsä vaikuttavat hyvältä, mutta ne vaarantaisivat tämän kompromissin. Kuten sanoin tuossa aikaisemmin, niin kompromississa tarvitse tehdä askel toisen suuntaan. Joskus muotoilut eivät ole hyviä, mutta kenties tässä nyt pitäisi poistaa jotakin tarkistuksia, jotka voivat vaarantaa tämän kompromissin. Tiettyjä tarkistuksia voi siis vetää pois. Esimerkiksi sellaisia, mitä itse olen tehnyt, mutta en voi kollegojen puolesta tietysti mitään luvata. Mutta ei tässä pidä niin toimia, että tarkistuksilla vaarannettaisiin tämä kompromissi, vaikka tietyt tarkistukset, no eivät ne mitenkään välttämättä hirvittävästi haittaisi tätä kompromissia, jota meidän ryhmämme siis tukee. Tässäpä oli se, mitä halusin tässä vaiheessa asiasta sanoa. Uh, Kiitoksia, aika alkaa loppua, joten pyydän, että puhut, aika, puhutte aika lyhyesti. Killiseen sitten Figereito. Um. No niin, teen parhaani. Niin, minä kunnioitan kovasti esittelijää. Mielestäni hän on tehnyt erinomaista työtä näiden kompromissien kanssa, jotka sopivat valtaosalle tästä hyvin hankalasta aiheesta. Ja vielä tässä mietinnössä on kunnon sisältöä. No, kaksi asiaa mielestäni ovat vähän ristiriitaisia. Toissijaisuusperiaatetta on korostettu joka kohdassa, ja se on ihan oikein. Jos jäsenvaltiot voivat uudistaa eläkejärjestelmiään sillä tavalla, että ne ovat rahoituksen osalta kestäviä ja voidaan myöskin varmistaa, että niillä voidaan ennaltaehkäistä vanhusten köyhyyttä, niin he voivat itse päättää, miten uudistuksia toteutetaan. Tämä koskee siis näitä eri pilareita, mutta tämä koskee myöskin eläkkeelle jäämisikää. Mutta vaikka sanamuoto on huolellisesti valittu, yksi näistä kompromisseista kuitenkin haluaa yhdistää eläkkeelle jäämisiän ja elinjään odotteen. Ja mielestäni tämä nyt rikkoo toissijaisuusperiaatetta. Sitten toinen asia, nämä sosiaaliset takeet ovat vieläkin hiukan heikkoja. Ei ole kovin vaikeaa tehdä eläkeistä kestäviä, jos ei pidetä vanhusten köyhyyttä ongelmana, mutta se, että eläkkeet olisivat kestäviä ja riittävällä tasolla. No tästä riittävyydestä on jo keskusteltu, mutta mielestäni ei vielä riittävästi, jotta voidaan estää uudistuksia, jotka vaarantavat riittävyyden, mutta me kuitenkin tuemme tätä mietintöä ja kiitämme Riaa hänen tekemästään työstä. Kiitoksia, että puhuitte lyhyesti. Figereito ja sitten Girling. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. On aivan ilmiselvää, että että tässä mietinnössä esittelemme on tehnyt valtaisasti työtä, yli 400 tarkistusta, tarkoittaa suurta työtaakkaa. Tästä huolimatta, kun tarkastelee tämän tekstin loppubalanssia näiden ehdotusten ja kompromissien osalta, niin on aivan totta, että joissakin tapauksissa kompromissit ovat parantaneet perustekstiä ja saattaa olla jotakin sellaisia, joita voimme hyväksyäkin, mutta on paljon sellaisia, joiden osalta meidän kantamme on varsin eroava. Meidän kannaltamme tässä nyt on kolme tähdellistä asiaa. Yksi niistä on ensimmäinen pilari, se on sosiaaliturvan, julkisen sosiaaliturvan ja solidaarisen sosiaaliturvan peruspilari ja lisätyöllisyys on tärkeä. Ne suuret ongelmat, joita on, johtavat, johtuvat korkeasta työttömyystasosta. 20-40 prosenttia nuorista joissakin jäsenvaltioissa on työttömänä ja tällä on kielteisiä vaikutuksia eläkejärjestelmiin. Ensimmäinen puolustuslinja julkisessa sosiaaliturvassa on se, että korostetaan työpaikkojen luomista eritoten uusille sukupolville. Tämä on aivan tähdellinen kysymys. Ja me puolustamme sitä, että kaikissa jäsenvaltiossa on sama eläkeikä. En ole yhtä mieltä myöskään siitä, että tässä on elinikä odotteen ja eläkeiän välillä ja automaattinen yhteys omassa niin yritettiin te- tehdä näin. Ja tänä päivänä ihmiset jo varsin paljon menettävät tässä uudistuksessa rahallisesti. Saattaa olla, että jotkut saattavat uudistuksessa 40 prosenttia menettää seuraavien 30 vuoden aikana. Tämä on vain yksi esimerkki kielteinen esimerkki siitä, mitä tarkoittaa se, jos lähdetään seuraamaan tätä automaattisen yhteyden tietä. Ja aivan niin kuin Portugalissa me vastustamme tätä linjaa, niin täällä pidämme aivan samasta kannasta kiinni. Ja sitten viimeiseksi, hyvä puheenjohtaja, todellakin, jotta voitaisiin torjua köyhyyttä, niin yksi merkittävimmistä kysymyksistä on se, että täytyy toteuttaa minimiuudistuksia, joilla taataan arvokas elämä eläkeläisille. Valitettavasti tilastot osoittavat sen, että monissa jäsenvaltioissa mukaan lukien omassa, niin hyvin monet eläkeläiset eri toten naiset elävät köyhyydessä, koska minimieläkkeet eivät mahdollista sitä, että he elävät arvokasta elämää. Omassa maassani Portugalissa minimieläkkeet ovat alle köyhyysrajan minimi palkka esimerkiksi Portugalissa, joka on Euroopan unionin alhaisin, 485 euroa kuussa, niin meillä on eläkkeitä, jotka ovat tuossa 200 euron kuukausittaisella tasolla, eritoten naisille, ja tämähän voi johtaa vain ja ainoastaan köyhyyteen, hyvin vakavaan köyhyyteen. Tämän vuoksi tämä on sellainen kysymys, jota ei ole asianmukaisesti otettu huomioon tässä tekstissä. Ja tämä on hyvin tähdellinen kysymys, kun torjutaan köyhyyttä eri jäsenvaltiossa. Ja nämä ovat niitä tärkeimpiä syitä, jotka johtavat siihen, että ensinnäkin emme vedä tarkistuksiamme pois ja toiseksikin me edelleen vahvasti painotamme erilaista näkökulmaa näkökulmaa tässä aiheessa. Täytyy torjua köyhyyttä ja työttömyyttä nuorten osalta ja täytyy vaatia ö, tasavertaisia mahdollisuuksia niin miehille kuin naisille. Kiitokset, Judy Girling. Thank you. Um, I'll be brief. Paljon kiitoksia ihan lyhyesti alkuun toteaisin, että minäkin olen erittäin kiitollinen esittelijälle hänen avoimesta työskentelytavasta. Valitettavasti en kuitenkaan osaa vieläkään lausua hänen nimeään oikein. Niin, ryhmäni puolesta toteaisin sen verran, että toissijaisuusperiaate on meidän sydäntämme lähellä. Ja sitten riittävä tulotaso ja riittävien varojen varaaminen on kansallinen tehtävä. Me olemme toki tehneet kaikkemme kompromissien aikaansaamiseksi ja mainitsisin kolme seikkaa, jotka aiheuttavat meille vielä hiukan päänvaivaa. Ensimmäinen liittyy kompromissiin ja kiitokset kollega Harkinille siitä, että tämä positiivinen sana poistetaan. Muuten emme olisi voineet tätä hyväksyä. Ja sitten kompromissi J on hyvä, että pyritään löytämään riittävä toimintulon taso, mutta samalla todetaan, että jäsenvaltiotasolla pyritään löytämään nämä toimivat kriteerit, jotka määritellään kuitenkin komission tasolla, ja sitä emme voi hyväksyä. Sitten V, kompromissi, uusien indikaattoreiden kehittäminen. Avoimeen koordinaatioon liittyen olemme sopineet, että me lähdemme kehittämään näitä kriteereitä ja niitä taas tuskin tarvitsee lähteä enää muuttamaan, joten en tiedä, että miksi haluaisimme hyväksyä jonkinlaisen kompromissin, jonka pohjalta lähtisimme kehittämään uusia kriteereitä, joten tämä ei meitä tyydytä. Kiitoksia. Kiitoksia ennen esittelijä vielä sanoisin, kompromissista Q ja tarkistuksena 233, että monet ihmiset ovat nyt sekoittaneet sen, että tarkistuksessa 233 on puhuttu siitä, miten voitaisiin päästä tästä eläkeisäkekysymyksestä ja pidämme kiinni tästä eläkejästä, joka on päätetty jäsenvaltioiden tasolla. Ja joidenkin mielestä tämä eläkeikä on nyt tämä ongelma. Eli ihmisten pitäisi voida siirtyä eläkkeelle milloin hyvänsä, kunhan jäsenvaltioissa on määritelty tämä taso ja aika, jolloin ihmiset saavat eläkettä. Eli jos ihmiset haluavat olla työelämässä pidempään, se on mahdollista. Ja vaikka kompromissi Q ei kata kaikkea niin 233, mielestäni se on kuitenkin askel oikeaan suuntaan, kuten Dierden totesi. Ja siinä puhutaan siitä, että keskustelut avataan, joten voin tukea kompromissia kuum, Mutta sitten muutama asia, jotka täytyy muistaa. Ekonin tarkistuksista ne voidaan hyväksyä ilman äänestystä säännön 50 mukaan, koska valiokunta on tässä työssä mukana. Eli näistä tarkistuksista ei äänetä, äänestetä. Monethan ottivat nämä esille. Ja sitten teillä on puoli 12 aikaa tänään reagoida tähän lopulliseen äänestyslistaan, joka on teille kaikille toimitettu tänä aamuna. Ja sitten ihan lyhyesti vielä esittelijä. Hän tekee lyhyen yhteenvedon, koska meidän täytyy odottaa sitten koferaatia. Paljonko aikaa minulla on vielä käytettävissä? 10 minuuttia? Uh, uh, uh, first, of, first of all, I would like... niin, alkuun kiittäisin kaikkia kommenteista. Minä yritän vaalia joustavuutta tämän eläköitymisiän suhteen. Siihen pyrin Tanskan alankomaiden parlamentissa jo nuorena edustajana, mutta tähän tavoitteeseen me emme ole vielä päässeet ja tämä keskustelu alkaa nyt eurooppalaisella tasolla uudestaan. Ja nyt jatkan kotimaisella. Kollega Gelling, niin hän toteaa, ettei hän kannata sitä, että Eurooppa määrittelee sopivan eläköitymisiän. En ole kanssanne samaa mieltä siitä syystä, että uskon, että työmarkkinaosapuolet, eläke, tahot ja jäsenvaltiot joutuvat itse määrittelemään toimivat indikaattorit. Se ei tietenkään tarkoita sitä, niin kuin tekin sanoitte, että eurooppalaiselta tasolta pitäisi määritellä tietty eläköitymisikä, vaan että annetaan jäsenvaltiolle tehtävä tämän kriteerin löytämiseksi. Mielestäni ensimmäisen pilarin pitäisi riittää riittää riittävän eläketason saavuttamiseksi, mutta EUn ei pitäisi pakottaa ketään toimimaan tietyllä tavalla tai määrittelemään tätä eläköitymisikää. Eli kyllä meidän tulee käydä näitä kompromisseja vielä läpi ja selkiyttää muotoiluja siellä tai täällä. Sitten kollega Figureido. Niin, teillä on toivomukset, mutta minullakin niitä on, mutta te ette ole esittäneet mitään konkreettista ehdotusta, joilla voidaan varmistaa, että jokainen saa riittävän eläketason. Tehän tiedätte, että pyramidi on kääntynyt päälailleen, eläkejärjestelmät ovat muuttuneet. Me tiedämme, että on yhä vähemmän nuoria, jotka maksavat ensimmäisen pilarin kustannukset ikääntyneiden määrä on kasvanut, eliniän odote kasvaa ja nuoret tulevat työmarkkinoille myöhemmässä vaiheessa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäiseen pilariin kohdistuu, halusimme tai emme, melkoisia paineita ja te ette esitä mitään konkreettisia korjaustoimenpiteitä. Kyllä, meidän tulisi saada myöskin hiukan lihaa luiden ympärille, eikä vain esittää jotain ajatuksia ilman konkreettisia toimenpideehdotuksia. Se ei ole minun mielestäni hyvä. Kyllä minä mielelläni voisin keskustella teidän kanssanne tästä vielä lisääkin. Ja sitten kollega Cornelis, niin te viittaatte toissijaisuusperiaatteeseen. No mistä sitä uupuu? No ainakin tähän eläkeikään liittyen. Ja subsidiariteetti tarkoittaa tietenkin jäsenvaltioiden toimintavaltuutta, mutta meidän täytyy varmistaa yhteistyö työmarkkinaosapuolten, työmarkkinaosapuolten kanssa ja meidän täytyy katsoa kansallisella tasolla, että tarvitseeko eläköitymisikää nostaa. Jos Bulgaariassa elin iän odote on 67 tai 68 vuotta ja sitten eläköitymisikä on 65 vuotta, niin minun mielestäni on selvää, ettei tämä yh, yhtälö toimi. Joten kyllähän tässä tämä subsidiariteettiperiaate on huomioitu ja kyllä minä voin Marajan kanssa vielä keskustella asiasta. Mutta missään nimessä en voi hyväksyä sitä, mitä sanoitte tästä sosiaalisesta ulottuvuudesta. Jos joku tässä valiokunnassa sanoo, ettei olemassa tällaisia sosiaalisia takeita, niin kyllä minua ihmetytä, sillä minä yritän aina ottaa tämän asian huomioon, joten älkää yrittäkö syytellä minua tästä. Ja sitten kollega Darren, tietenkin tämä eliniän odotekeskustelu on ongelmallinen teille, ja minä yritin tehdä kaikkeni huomioidakseni liberaalien, EPPn ja muidenkin kannanotot. Minä tein kaikkeni. Tiedän, että tekin haluatte puolustaa omaa kannanottoanne, mutta jos emme saa tätä kompromissia aikaiseksi, niin silloin olemme ajautuneet melkoiseen ongelmaan, niin sitä haluaisin välttää. Joten tästäpä syystä olen tehnyt kaikkeni huomioidakseni myöskin teidän ehdotuksenne. Rouva puheenjohtaja sitten Elinian odota, siitä olen sanonut jo jotain vastaessani kollega Linin kommenteihin. Sitten ensimmäinen pilari, alkuun kirjoitin tähän liittyen aika vähän ja siksipä pystyinkin lisäämään tähän tekstiin teidän kommenttienne pohjalta vielä uusia huomioita. Ja sitten kohta viisi. Sekin on kollega Örin ongelma. Jäsenvaltiota pitäisi palkita, mikäli he pyrkivät toimimaan siten, että varoja säästetään tulevien eläkkeiden varmistamiseksi. Minun mielestäni se on positiivinen asia. Siitähän me olemme kaikki samaa mieltä, eikö vain? Mutta ongelmahan on seuraava. Te toteatte, että vakaus- ja kasvusopimuksen yhteydessä siitä ei tulisi keskustella laisinkaan. Ja Ekon valiokunnassa taas todetaan, että kyllähän asiaa pitäisi siellä mainita, ja tämä aiheuttaa kyllä ongelmia. Jos katsotaan kohtia 2, 9 ja 10, niin kyllähän tässä vain toistetaan jo sanottua. Minun mielestäni näin ei ole tässä valiokunnassa koskaan totuttu toimimaan. Ja minun mielestäni viitonen olisi riittänyt, mutta ehkäpä meidän tulisi keskustella suoraan ekonvaliokunnan edustajien kanssa siitä, että mitä he oikein haluavat, sillä minun mielestäni tässä ei ole oikeastaan mitään hirveästi lisäarvoa nähtävissä. Ja sitten kollega Öri. Örihän toteaa, että Unkarissa ei ollut koskaan toista pilaria, ja minä uskon, että monissa uusissa jäsenvaltioissa tilanne on vastaavanlainen. Tilanne on nimittäin seuraavanlainen. valuuttarahaston ja komission myötä jäsenvaltio, uusille jäsenvaltioille on sanottu, että teidän pitää varata riittävästi varoja eläkejärjestelmiä varten. Ja näin jäsenvaltiot, uudet jäsenvaltiot tekivät. Osa varoista siirrettiin niin sanottuun toiseen pilariin. Näin siis toimittiin, ja tämä tarkoittaa sitä, että toisesta pilarista ei koskaan syntynyt todellista toista pilaria minun mielestäni se oli vain tällainen rinnakkainen järjestelmä. Ja Unkarissa toimittiin taas niin, että nämä varat, jotka siirrettiin niin sanotuun toiseen pilariin, niin ne on konfiskoitu ja siirretty ensimmäiseen pilariin. Ja se taas tarkoitti sitä, niin kuin komissiokin on todennut, että vuoden ajan tilanne on hoidossa vuoden ajan. Tämä aiheuttaa kyllä ongelmia rouva puheenjohtaja. Tähän pitäisi löytää ratkaisu. Meillä aika loppuja ja viisi asiaa vielä käsiteltävänä, eli nyt nopeasti. No ihan pikaisesti. Kiitokset kollega Harkin nämä positiiviset kriteerit, niin minä pitkään pohdin, että miten minun tämä, tämä tulisi miotailla. Jos joku löytää paremman tekstiehdotuksen, niin antaa palaa vaan. Kiitokset tuestanne. Ja sitten Ekonin tarkistus yhdeksän tai kommentti 9 liittyen, no katsotaan nyt, miten tähän saadaan toimiva ratkaisu. Ja sitten vielä yksi seikka. Me tarvitsemme tällaista horisontaalista laajaa eläkerahastoa pienten ja suurten yritysten pitäisi voida muodostaa myöskin eläkerahastoja, jotta riittävän monelle voidaan taata riittävä eläketaso. Jos tämä on englannin kielellä muotoiltu huonosti, niin ehkäpä te voisitte esittää korjausehdotuksia. Vielä kerran kiitokset kaikille esittämästäni tuesta ja katsotaan nyt vielä, saadaanko tästä kestävä ratkaisumalli ja katsotaan varsinkin noiden Ekonin tarkistusten suuntaan. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Koferaattin mietintö joka liittyy EAKR ja muiden rakennerahastojen tilanteeseen tulevan synergian tehokkuuden lisäämiseksi. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin näin aluksi kiittää varjoesittelijöitä ja kaikkia niitä kollegoja, jotka ovat esittäneet tarkistuksia. He osoittivat, että he ovat valmiita etsimään ja löytämään tässä hyväksyttävissä olevia kompromisseja. Ja mielestäni se työ, jota olemme tehneet, mahdollistaa kyllä sen, että pystymme tässä nyt päätymään sellaiseen lopputulokseen, joka on konsensuksella saatu aikaan. Tämä ei ole mikään uusi aihe. Olemme käsitelleet tätä aikaisemmin Tässähän on kysymys rakennerahastojen tilanteesta ja siitä, että niistä kukin saa ansiosan mukaisen näkyvyyden, että niillä on erityisasetukset ja riittävät, riittävä rahoitus. Ja tämä on myös ensimmäinen kannustin keskusteluun ajatellen tulevaa mahdollista uusi, uudistusta. Tämä lähestymistapa on saanut taakseen laajan tuen ja toivottavasti tämä myös heijastuu näissä kompromisseissa, joita löydämme. Tämä aihe ei ole mitenkään hirvittävän poleminen. Tämä liittyy Euroopan sosiaalirahaston tulevaisuuteen. Yhtäältä meillä on mahdollinen kompromissi, joka on esitetty ja jossa pyydetään komissiolta sosiaalirahaston resurssien kasvattamista tuleville vuosille. Toisaalta on tämä hypoteesi tästä resurssien nostosta ja sitä pidetään kestämättömänä ja tämä saattaisi olla ristiriidassa muiden rakennerahastojen kanssa. Tämä on viimeinen avona oleva asia tässä keskustelussa. Jos haluamme, että vuonna 2020 peruspilarien kasvuissa on mukana myös työllisyyden kasvu, ei pelkästään määrällisesti, vaan ennen kaikkea laadullinen parannus työllisyyden osalta, niin silloin meidän ei pidä jättää huomiotta sosiaalirahaston resurssien kasvun tarvetta, koska tämä Tällä rahastollahan on nimenomaan työllisyyden parantamisen tavoite. En usko kuitenkaan, että tämä kysymys millään tavalla nyt johtaa meitä umpikujaan. Komissio tulee sitten arvioimaan tätä kokonaisuutta. Ja esittää tekstin, jossa suuressa määrin otetaan huomioon meidän valiokuntamme kanta. Siinä on käsitelty eri toten työllisyyttä, ottaen huomioon sen eri sävyt. Tehty työ mielestäni täällä valiokunnassa on ollut oikein hyödyllistä. Ja se tulee mahdollistamaan sen, että voimme käsitellä tätä aihetta suuremmalla konsensuksella kuin mitä, mikä alussa vallitsi. Ja näin me voimme päästä hyvin eteenpäin tässä. Kiitän tästä kaikkia. Kiitoksia, Tadi Hersch. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä hyvästä yhteistyöstä. Kyllä kompromissi on hyvä. Monet tarkistukset saatiin linkityttyä toisiinsa ja tämä on osoituksena siitä, että olemme ihan oikealla tiellä ja uskoakseni voimme löytää tehokkaan rakennelman. Tietenkin huomioiden kohesiopolitiikan, mutta taaten riittävää riippumattomuutta, joka takaa myöskin joustoa. Ja tärkeä seikka, niin kuin tässäkin on huomioitu, on se, että paikan päällä rahaa käyttävät järjestöt voivat myöskin käyttää niitä, saada niitä käyttää, käyttöönsä joten he voivat sitä kautta välttyä rahoitusongelmilta. Tämä on sel- tärkeä seikka. Mielestäni tämä on oikea askel ja mielestäni sillä on käytännön merkitystä ruohonjuuritasolla. Se on osoituksena todellisesta Euroopan toimivuudesta. Kiitoksia. Uh, Mr. Deutsch. Kiitokset, Sten Deutsch. Köszönöm a szót, a lehetőséget. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvät kollegat, olen erittäin kiitollinen esittelijälle ja kiitoksia näistä kompromissiesityksistä. Niiden eteen on tehty paljon työtä. Hirschin kanssa olen samaa mieltä. Tämä on hyvin arvokas mietintö. Ja uskon, että tässä on nyt kompromissipaketti, joka tänään iltapäivällä voidaan hyväksyä. Mielestäni tämä kompromissipaketti sisältää erittäin hyviä ratkaisuja, hyviä ehdotuksia. Ja haluaisin lisätä vielä jotain siihen, mitä konferaatti totesi. Mielestäni tänään poliittiset ryhmät voivat miettiä vielä hiukan näitä, ja kyse on kompromissista F. Ja tässä kompromississa kyse on Euroopan sosiaalirahastosta ja siitä, että sosiaalirahaston varoja tulisi korottaa. Mielestäni tähän liittyy kaksi ongelmaa. Ensinnäkin Kyse on muodollisesta kysymyksestä, ei niinkään sisällöstä tässä kompromississa, vaan muodosta. Jos mietimme 2020 strategiaa ja teemme johtopäätöksiä nyt kriisistä, niin täytyy huomata, että meidän täytyy luoda työpaikkoja. Se on nyt meidän tärkein tehtävämme. Ongelmia voidaan ratkaista vasta sitten ja kriisi voidaan hoitaa vasta sitten, mikäli työttömyyttä vähennetään ja luodaan uusia työpaikkoja. Tähän tavoitteeseen ei kuitenkaan päästä pelkästään sosiaalirahaston avustuksella, koska Euroopan sosiaalirahasto ei ole ainoa väline. Mielestäni olisi parempi todeta, että kaikkien kohesiorahastojen varoja tulee kasvattaa, jotka sitten luovat, vaikuttavat työpaikkojen luomiseen. Ja toiseksi Kyse on toimista, jatkokoulutusmahdollisuuksista, joita rahoitetaan sosiaalirahastosta. Ja nyt täytyy tutkia, ovatko nämä toimet todella tehokkaita, ja meidän täytyy tutkia, ovatko ne tehokkaita tavoitteita silmällä pitäen, ja myöskin tällaisia seikkoja on tarkasteltava varmaan tänään poliittiset ryhmät voivat vielä harkita näitä kysymyksiä. Kiitos. Costa. Kiitoksia sitten Kosta. Mm, grazie Presidente. Nel condividere l'importanza... Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan niin kuin edustaja Koferatti sanoi, meillä on tässä käsissämme oikein tähdellinen aihe, koska tämä vuosi on ensimmäinen vuosi pohdinnoille komissiossa ja keskustelun ensimmäinen vuosi parlamentissa. Haluaisin tuoda esille näin ollen kaksi asiaa, jotka liittyvät sosiaalirahaston dramaattiseen tilanteeseen monissa jäsenvaltioissa mukaan lukien omassani. Lähtisin liikkeelle siitä, että nykyinen kriisi ja ne rahoitusvaikeudet, joista monet jäsenvaltiot kärsivät, on johtanut siihen, että monet sosiaalirahaston ohjelmat alue- ja paikallistasolla eivät ole toteutuneet. Ohjelmointia ei ole tehty. Tämä johtuu siitä, että jäsenvaltio ja tässä tapauksessa alueellinen taso, niillä ei ole riittävästi rahoitusta niin, että voitaisiin toteuttaa yhteis, yhteisrahoitus, jota vaaditaan sosiaalirahaston ohjelmissa. Ja tämä on blokannut tämän ohjelman hyödyntämisen. Ja korostaisin vielä, miten dramaattinen tilanne on monissa jäsenvaltioissa. Kenties tämä valiokunta voisi järjestää kuulemisen jossa olisi mukana myös regi-valiokunta. Tätä voitaisiin koordinoida. Mutta jos tarkastellaan nyt sitä, miten asiat ovat sosiaalirahaston käytön osalta vuoteen 2013 asti, jolloin kausi loppuu. No, monessa jäsenvaltiossa on annettu autorisoituneita ohjelmia, mutta niitä ei ole toteutettu ja tämä Tällä on omat vaikutuksensa. Näiden ohjelmien avulla voitaisiin luoda tällaisia lieventäviä apumuotoja, joilla voidaan auttaa esimerkiksi työllisyyden luomisessa ja niin edelleen, mutta pelkona on se, että tämän rahaston käyttö lähtee hieman väärälle raiteille. Sen tavoitteethan olivat erittäin selviä ajatellen esimerkiksi koulutusta. Ja kriisin takia saattaa olla, että tässä nyt lähdetään eri suuntaan. Korostaisin vielä näitä kahta seikkaa, koska nämä juontavat juurensa suoraan tähän vakavaan talouskriisiin – ja tämä vaikuttaa myös Euroopan sosiaalirahaston ohjelmointiin. Mielestäni on hyvin tärkeää muistuttaa tästä asiasta täällä valiokunnassa. Meidän pitäisi vielä pohtia yhdessä tätä asiaa yhdessä regivaliokunnan kanssa. Kiitos sitten meille esittäneen loppupuheenvuoro. Mm, sarò brevissimo. Evident... Niin, puhun ihan lyhyesti. On selvää, että iltapäivän äänestykseen mennessä voimme yrittää saada aikaan vielä laajemman yksimielisyyden. Sitten nämä kompromissit, jotka olen esitellyt. No ensinnäkin rahoitus. Sosiaalirahaston kasvattaminen ei saa haitata muita rahastoja – Tällaista en hyväksy. Se olisi erittäin vakava, mikä näin kävisi. Rakennerahastot kokonaisuudessaan saavat hyötyä tästä korotuksesta ja meidän pitää erityisesti kiinnittää huomiota sosiaalirahastoon, koska se on juuri se, joka liittyy työllisyyskysymyksiin. Ymmärrän kollegoiden huolenaiheet EPPstä ja voin rauhoitella heitä. Jos nyt pitää täsmentää tekstiä tähän suuntaan, niin voi niin tehdä. Mutta kukaan ei ole koskaan katsonut, että sosiaalirahastoa kasvatettaisiin muiden rahastojen kustannuksella. Se olisi erittäin huono toimintatapa. Ja sitten on käyttöongelmia joissain maissa, kuten omassa maassani, kuten Kosta totesi, ongelmia liittyy yhteisrahoituskysymyksiin – ja täytyy muistaa myöskin, että joskus on ongelmia, kun sosiaalirahaston varoja käytetään, koska näitä varoja ei käytetä oikeisiin tarkoituksiin, vaan nimenomaan tarkoituksiin, jos näitä käytetään iskun vaimentamina. Ja niitä käytetään hankkeisiin, jotka liittyvät uudelleenkoulutukseen tai jatkokoulutukseen, erityisesti työttömiin osalta. Mutta usein käy niin, ja tätä ei voida hyväksyä, että tämä koulutus työttömille ei ole mitään todellista. Eli puhutaan tästä uudelleenkoulutuksesta, mutta kyse ei ole siitä, että päivitetään näiden henkilöiden taitoja, vaan tämä on piilotukea ja Ymmärrän kyllä työttömiä, jotka ovat menettäneet työpaikkansa. Ymmärrän, millaisia sosiaalisia ongelmia näillä henkilöillä on. Mutta ei kuitenkaan pidä käyttää näitä varoja tällaisiin tarkoituksiin. Meidän pitää toimia ja noudattaa näitä varojen käyttösääntöjä. No nyt, kun puhutaan asetuksesta, voimme sitten täsmentää asioita koska myöskin voidaan löytää kaikenlaisia osatekijöitä. Thank you. No niin, ja kuten tiedätte, äänestys toimitaan tänä iltapäivänä. Ja sitten siirrymme Eurooppaan ja aktiiviseen ikääntymiseen. Ja esittelijä on Martin Kastler. Olkaa hyvä. Arvoisa rouva puheenjohtaja, hyvät kollegat komissio ehdotti, että vuosi 2012 olisi ikään, aktiivisen ikääntymisen eurooppalainen teemavuosi ja että suuri yleisö kiinnittäisi huomiota tähän suurelta osin myöskin väheksyttyyn aiheeseen ja että varmistettaisiin, että ikääntyvillä olisi Euroopan laajuisesti paremmat työllistymismahdollisuudet. Teemavuoden tarkoituksena on, että ikääntyvien merkityksestä oltaisiin tietoisempia ja annettaisiin heille eli yli 55-vuotiaille suurempi merkitys. Minun mielestäni esittelijän ominaisuudessa on hyvä, että tämä aihe on tällä tavalla valittu, mutta kun katsotaan, mitä keskusteluja täällä olemme käyneet, niin arvoisat kollegat, keskustelu sukupolvien linkittämisessä toisiinsa tuo mukanaan kysymyksen siitä, että miten ikääntyneet yhtäältä ja työmarkkinoiden tarpeet toisaalta ja vielä nuoret saataisiin samaan yhtälöön, eli sukupolvien välinen solidaarisuus on tässä mielessäni. Ja täälläkin on useampaan otteeseen sanottu niin kuin muuallakin keskusteltaessa työmarkkinaosapuolten kanssa. On siis käynyt ilmi, että aktiivisessa ikääntymisessä tärkeää on, että sekä työntekijät että työn antajat ymmärtävät tämän käsitteen laaja-alaisemmin. Ja kun katson komission ehdotusta, niin tämä työ, työmarkkinapoliittinen ulottuvuus on hiukan liian korostunut. Minun mielestäni sitä ei voida korostaa ainoana tekijänä. Minun mielestäni, kuten sanoin, me tarvitsemme laaja-alaista lähestymistapaa, eli että sukupolvien ylittävät, ylittävällä tavalla voisimme toimia aktiivisen ikääntymisen hyväksi. Ja minun mielestäni tähän yhtälöön liittyy myöskin se, että me tunnustamme niiden työpanoksen, jotka toimivat vapaaehtoispohjalta, jotka toimivat toisaalta myöskin perheessä aktiivisen ikääntymisen hyväksi. Ja sitten vielä kolmas seikka, joka pois, on kokonaan jäänyt uupumaan, mutta joka tulee vielä tähän mukaan, eli se, että millä tavalla käsittelemme ja huomioimme vammautuneiden ja hoidon tarpeessa olevien tarpeet. Meidän tulisi pyrkiä löytämään tämän laaja-alaisen lähestymistavan, eli ettei me korosta vainoistaan aktiivista ikääntymistä, vaan aktiivisen ikääntymisen kulttuurin eli tällaista elinvoimaista lähestymistapaa, elinikäistä oppimista, joka korostuu erityisesti tässä solidaarisuuden aspektissa. Kiistaton seikka on se, varmaan sitä keskustelemme täällä myöskin tänään, niin kuin muissakin ryhmissä on jo sanottu. Teema vuotta varten tarvitaan selkeä budjetti. Minä ehdotan omalta osaltani kuutta miljoonaa. Regi-valiokunta, joka on esittänyt oman ehdotuksensa, ehdottaa kahdeksaa miljoonaa, mutta budjettiin se pitäisi selkeästi juurruttaa. Se, että millä tavalla se huomioidaan, se on eri asia, mutta meidän täytyy kuitenkin toimia hyvin rakentavalla tavalla, eli että neuvostokomissio ja parlamentti voivat yksissä tuumin määritellä jonkun tietyn tukisumman. Ehkäpä suurin osa meistä, jopa kaikki ovat samaa mieltä kanssani, eli että meidän toimi, täytyy toimia nyt ponnekkaasti, sillä jo ensi vuoden alussa tämä teemavuosi alkaa ja jos haluamme tehdä siitä todellakin valistusvuoden, niin kyllä meidän pitäisi nyt pistää pökköä pesään ja saada hiukan vauhtia tähän projektiin. Ja yksi mielestäni tärkeä seikka on tämä toissijaisuusperiaate, joka on sinänsä jo tunnustettu komissionkin ehdotuksessa ja omassakin luonnoksessani. Tarkoituksena on valistaa kansalaisia. Kyse ei ole mistään uudesta lainsäädäntöpaketista. Ja ehkäpä tämä helpottaa monien kollegoiden tilannetta, eli että heidän olisi helpompi hyväksyä tämä tältä pohjalta. Ja nyt mielenkiinnolla kuuntelemaan kommentteja ja kiitokset jo tässä vaiheessa myöskin komission ja neuvoston edustajille siitä, että olen voinut epävirallisella tasolla keskustella heidän kanssaan ja sihteeristöllekin erityiskiitos. Ja toivoisin, että me voisimme yhdessä varjoesittelijöiden kanssa neuvotella hyvinkin sutjakkaasti, jotta teemavuodesta tulee menestyksekäs, että saamme aikaiseksi todellisen aktiivisen ikääntymisen kulttuurin ja mikäli kollegat ovat halukkaita käymään kanssani kahdenkeskisiä keskusteluja, niin se sopii minulle mainiosti. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Santer, joka edustaa puheenjohtajavaltio Unkaria. Jó napot kívánok mindenkinek! Kiitoksia puheenjohtaja. Huomenta puheenjohtajavaltio kiittää kiittää kutsusta tähän kokoukseen. Ja minun tehtäväni on kertoa teille, että neuvosto on muodostanut kantansa kastaan mietintöön. Ja voin kertoa teille, että puheenjohtajavaltio ja neuvosto ovat iloisia siitä, että komissio viime vuonna ehdotti, että vuosi 2012 olisi aktiivisen ikääntymisen teemavuosi Euroopassa. Kuudes joulukuuta neuvosto loi yleisen kannan tämän tekstin suhteen. Ja voin todeta, että neuvoston tavoitteena on hyväksyä tämä teksti parlamentin kanssa ensimmäisessä käsittelyssä. Ja neuvoston nimissä voin kertoa tavoitteestamme, eli Kastlerin kanssa. Ja haluamme tehdä yhteistyötä hänen kanssaan tavoitteen saavuttamiseksi. Neuvostossa on jo alustavasti keskusteltu mietinnöstä ja neuvosto katsoo, että mietintö on erittäin hyvä pohja jatkokeskusteluille tästä aiheesta. On nyt pari avointa kysymystä, joista on vielä keskusteltava, mutta katsomme kuitenkin, että komissioneuvosto ja parlamentti voivat päästä yksimielisyyteen tässä kysymyksessä. Ja ensisijaisesti nämä avoimet kysymykset liittyvät talousarviokysymyksiin. Ja myöskin haluaisin korostaa sitä, että neuvoston täytyy mahdollisimman nopeasti saada aikaan sopu komission, neuvoston ja parlamentin välillä, jotta jäsenvaltiot voivat ryhtyä mahdollisimman nopeasti valmistelemaan tätä kysymystä ja valmistelmaa siis vuotta 2012. Kiitos. Kiitoksia ja sitten Raf Jakob komissiosta. Olkaa hyvä you, Chair, and, uh, thank you all. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset myös esittelijälle ja monelle muille parlamentin jäsenille siitä tuesta, joita olemme saaneet komissiossa tälle ehdotukselle eurooppalaiseksi aktiivisen ikääntymisen vuodeksi. Komission näkökulmasta nyt tärkeänä on saada nopeasti tämä ehdotus hyväksyttyä niin, että voidaan kaikkialla Euroopassa saada vahva viesti eri toimijoille niin, että saadaan tämä elinikäinen aktiivisen ikääntymisen vuosi eteenpäin ja eri toimet käyntiin. Suurimpana pelkonamme on se, että neuvoston ja parlamentin välillä ei päästä yhteisymmärrykseen talousarviosta. Uskon, että tähän pitäisi itse otsakeeseen tai nimen on helppo löytää ratkaisu, mutta talousarvio saattaa johtaa umpikujaan. Meidän täytyy osoittaa se, että Euroopan unioni on myös rahoituksellisesti sitoutunut tähän, te- sitoutunut tähän teemavuoteen. Ja kuten aikaisemmin minulla oli mahdollisuus tälle valiokunnalle todeta, niin vieläkin sanoisin, että meillä on resursseja eri toteen vuoden 2011 talousarviossa. Ja tämähän on erittäin tärkeä talousarvio, koska vuonna 2011 suunnatut varat, ne tulevat tuottamaan tulosta teemavuodelle. Eli lisärahoitus 2012 talousarviosta ei enää sitten vaikuttaisikaan välttämättä niin paljon, kun otetaan huomioon, miten paljon aikaa menee siihen, että varat siirtyvät edunsaajille ja että näitä varoja käytetään erityisiin aloitteisiin. Nyt kun muistetaan Euroopan parlamentin tarve ja toive osoittaa se, että resursseja on saatavilla tälle eurooppalaiselle aktiivisen ikääntymisen teeman vuodelle, niin kenties nyt tapana edetä tässä olisi se, että ei olisikaan artiklaa, joka vaatii erityistä budjettikohtaa tälle teemavuodelle, vaan johdatosan kappale, jossa sanottaisiin, mitä komissio on jo varannut tälle teemavuodelle. Meillä on noin neljä miljoonaa, hieman enemmänkin ehkä, käytettävissä. Ja tämä tulisi olemassa olevasta ta- talousarviokohdasta. Ja meitä on pyydetty nostamaan tätä budjettikohtaa nimenomaan vuodelle 2011 ja vuodelle 2012kin me pyydämme samaan niin, että olisi nämä varat käytettävissä. Eikä tämä nyt ole niin kovin kaukana tästä alkuperäisestä esittelijän ehdotuksesta, vaikkakin hieman tässä nyt jää vajaaksi verrattuna siihen, mitä valiokunta pyysi. No tässä olivat nämä ajatukset siitä, millä tavalla voitaisiin päästä pois umpikujasta eikä jouduttaisi talousarvion osalta umpikujan neuvoston ja parlamentin välillä. Kiitoksia sitten Jaakko Kassim. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja, valtio ja komissio, hyvät kollegat. Aluksi haluaisin onnitella esittelijää, mutta meillä on kuitenkin muutamia huomioita, joista haluan nyt kertoa teille Alden nimissä. Alkuperäinen ehdotus pohjautui liiaksi sille, että pidennetään taloudesta toimintaa. Aktiivinen ikääntyminen on paljon muutakin kuin työelämässä pysymistä. On hyvä, että esittelijä on ottanut mukaan toisenkin ulottuvuuden, eli perheelämän ikääntyneiden, ikääntyneillä on rooli esimerkiksi lasten lasten kasvattamisessa. Ja ALDE tukee sitä, että tämä on otettu mukaan. Kuitenkin kolmaskin ulottuvuus liittyy ikääntyneiden elämään sosiaalinen aktiivisuus, joka ei liity perheelämään eikä myöskään liity tuloihin. Ne ovat tärkeitä terveän, terveen ja aktiivisen ikääntymisen kannalla, jota haluamme edistää. Osallistuminen kulttuuritoimintaan, vapaaehtoistyö, liikunta, koulutus, esimerkiksi ikääntyneiden yliopisto, kaikki ovat tärkeitä osia monien ikääntyneiden elämään ja vaikuttavat suoranaisesti yhteiskuntaan tai epäsuorasti. Ikääntyneet voivat auttaa muita taidoillaan ja tiedoillaan, mutta he voivat myöskin auttaa itseään pysymällä terveinä, riippumattomina ja sosiaalisesti aktiivisina mahdollisimman pitkään. Yksi tärkeimpiä viestejä tässä mietinnössä on se, että väestö, jota, josta usein puhutaan taakkana, voi vaikuttaa pelkästään pysymällä terveenä ja taloudellisestikin toimivana. Sitten puhutaan usein sukupolven välisestä solidaarisuudesta, mutta usein tässä ikäryhmässä, jota pidetään siis ikääntyneiden ryhmänä, siellä on enemmän ja vähemmän aktiivisia ja enemmän ja vähemmän terveitä kansalaisia. Sukupolvien välinen, sukupolven sisäinen solidaarisuus on myöskin tärkeää. Ja myöskin ikääntyneet vapaaehtoiset ympäri Eurooppaa voivat varmistaa, että vähemmän onnekkaat pystyvät toimimaan aktiivisesti ja kyse on sosiaalisesti osallistumisesta, ja yhteiskunnassa on helpompi ottaa mukaan aktiivisia yksilöitä. Ja sitten, mikä on vuoden 2012 teemavuoden täsmälleen nimi, siitä keskustellaan myöhemmin, mutta ALDE ei tue esitellen ehdotusta, koska tämä on liian pitkä nimi. Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolven sisäisen solidaarisuuden edistämisen teemavuosi olisi meistä riittävä. Kiitoksia. Meillä on Chapeno ja sitten Kosta. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Na prvním místě chtěl bych poděkovat zpravodaji Martin. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin aivan ensimmäiseksi kiittää tässä esittelijä Martin Hän on tehnyt aivan loistavaa työtä mielestäni ja tämä on varmasti hyvä pohja tuleville keskusteluillemme. Eritoten tuen nyt häntä tässä mietinnössä. Haluaisin korostaa muutamia asioita. Meidän ei pidä unohtaa sitä, että ikääntyminen ei koske vain vanhoja ihmisiä, vaan koko yhteiskuntaa sinällään. Ja kenties meille nuoremmille sukupolville ikääntyminen on hankalampaa kuin niille, jotka jo nyt ovat ö, hieman vanhempia. Meidän pitäisi tukea ikääntyneiden sukupolvien mukaanottoa työmarkkinoille. Ei heitä pidä sinne pakottaa, mutta meidän täytyy tehdä kaikemme, jotta vanhempien ihmistenkin työllistyminen on mahdollista. En halua mitenkään turhaan yksinkertaista asioita, mutta minun mielestäni tässä pitäisi onnistua. Meidän pitäisi luoda työmarkkinoilla joustavuutta, niin esimerkiksi lyhytaikaisia tai osa-aikaisia työsuhteita, niin että kaikki voivat valita oman työskentelymallinsa. Sitten toinen tärkeä seikka on syrjäytymisen vaara, koska tietoa ei saa tarpeeksi. Tässä meidän täytyy toimia sillä tavalla, että annetaan ikääntyneille mahdollisuus oppia ja hyödyntää teknologian kehitystä, koska heiltä saattaa puuttua sellaisia kykyjä, jotka syrjäyttävät heidät aktiivisesta yhteiskunnasta. Tuen myös vahvasti huomiota, jossa tuodaan esille yhteys aktiivisen ikääntymisen teemavuoden ja muiden EU- ja jäsenvaltiotason toimien ja tapahtumien välillä. Minun mielestäni tämä ikääntymisaspekti, sillä tulee olemaan kyllä merkittävä vaikutus meidän elämäämme. Ja tämän vuoksi tähän pitäisi liittyä kaikissa ohjelmissa ja toimissa myös sukupolvien välinen vuoropuhelu. Meidän pitäisi tämän lisäksi edistää terveyttä, terveellistä elämää ja terveydenhuoltopalvelujen saamista, koska tämä on ennalta eh, ennakkoehto hyvälle ikääntymiselle. Tämän lisäksi täytyy myös ymmärtää se, että me emme voi aivan elämämme loppuun asti pysyä riippumattomina. Ja tämän vuoksi meidän täytyy myös rohkaista hyvien sosiaalipalvelujen luomisessa. Kaslowski. Kiitoksia Kosta johtajan Kaslavski. Kosta, olkaa hyvä. Condivido molte delle cose che mm, Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Olen pitkälti samaa mieltä esittelijän kanssa. Minunkin mielestäni otsaketta voitaisiin lyhentää aktiivinen ikääntyminen ja sukupolvien välinen solidaarisuus riittäisi. Olen pitkälti samaa mieltä myöskin sen suhteen, mitä täällä on jo todettu. Kyse on myös siitä, että ikäihmiset voisivat toimia aktiivisemmin työmarkkinoilla, mutta kyse on myöskin sukupolven välisestä yhteistyöstä. Kyse ei ole vain ja ainoastaan aktiivisesta ikääntymisestä, vaan myöskin siitä, että varmistamme sen, että etteivät ikäihmiset ajaudu heti sosiaaliseen umpikujaan. Sukupolvien välinen solidaarisuus on tarpeen tasapainon vaalimiseksi. Me haluamme vaalia terveyttä, toimia ennaltaehkäisevästi. Sitä kaivataan. Meidän täytyy huolehtia sellaisista seikoista, jotka hankaloittavat elämää ikääntymisen myötä. Kyse on myöskin vapaaehtoistyöstä. Useinhan juuri ikäihmiset panostavat vapaaehtoistyöhön ja sitä kautta he kantavat oman kortensa kekoon. Kyse on siitä tosiasiasta, että että koulutus, sosiaali ja muilla sektoreilla ikäihmisillä on suuri tietotaito, potentiaali tarjottavana muille. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä myöskin alue- ja paikallisviranomaisten kanssa. Meidän tulisi osoittaa, miten yhteistyö sukupolvien välillä voitaisiin toteuttaa. Mehän tiedämme, että monissa maissa nuoret stipendien avulla ovat opettaneet ikäihmisiä käyttämään uusia viestintätekniikoita ja teknologioita. Eli on olemassa monia mahdollisuuksia ikäihmisten mukaan ottamiseksi. Ja sitten viimeinen seikka, joka on myöskin erittäin tärkeä. Tekstissä tulisi korostaa juuri tätä lähestymistapaa, eli sitä, että teemme kaikkemme, me ajaa ikäihmisiä eristyksiin, vaan takaamme tällaista sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Kiitoksia. E, Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, olen analysoinut kollegan ja komission tekstejä ja haluaisin muutaman kommentin esittää. Ensinnäkin kohdasta 12. Tämä liittyy työelämässä mukana olevien vanhempien ihmisten määrään ja keskittymisestä innovaatioon. Innovaatio voi auttaa, uudet teknologiat voivat auttaa kannattaa. Ne voivat olla hyödyllisiä niin terveysongelmien voittamiseksi kuin myös työn järjestämisen kannalta. Tärkeää voisi olla kuitenkin osaamisen kehittäminen. Tietysti opetusmetodit täytyy suunnata sitten vanhempien sukupolvien tarpeita ajatellen. Myös tiedon ja kokemuksen siirto ovat tähdellisessä asemassa, sosiaaliset taidot. No, vanhemmat sukupolvet voivat tehdä paljon tässä näiden taitojen siirtämiseksi nuoremmille sukupolville. Vuosi 2011, niin kuin aikaisemmin todettiin, on vapaaehtoistyön teemavuosi ja meidän täytyy varmistaa se, että ensi vuonna tietyt tämän vuoden aiheet vielä jatkuvat meidän täytyy esimerkiksi edistää hyviä ö, tapahtumia, niiden luomista vanhemmille ihmisille ja vapaaehtoistyötä vanhust- vanhempien ihmisten parissa. Meidän täytyy ajatella eri tasoja, kansallista, paikallista, alueellista tasoa. Kansalaisjärjestöjen täytyy olla mukana, samoin työmarkkinaosapuolten. Kaikilla näillä tahoilla voi olla tärkeä rooli. Minä todellakin tuen siitä, että vuodesta 2012 tehdään eurooppalainen aktiivisen ikääntymisen teemavuosi. Marian Harkin. Um, first... Paljon kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää esittelijä erinomaisesta työstä. Kyllä tekstissä löytyy hyviä ajatuksia ja olen kollega Kasimin kanssa samaa mieltä, mutta pari lisäystä ihan lyhyesti. Monethan ovat jo viitanneet siihen, että sukupolvien välillä ja teemavuosien välillä pitäisi olla selkeä linkitys, kuten yhteys vapaaehtoisuuden teemavuoteen ja vapaaehtoiseen työhön. Ja meidän mielestämme on tärkeää huomioida tässä aktiivisessa ikääntymisessä myöskin vapaaehtoistyö. Eli me tarvitsemme synergiaa teemavuosien välille. Ja kun teemavuosi päättyy, niin eihän työ pääty siihen, vaan on tärkeää jatkaa aloitettua työtä. Ja yksi tapa varmistaa tämä jatkumo on se, että teemme kaikkemme sen hyväksyn, että kansalaisjärjestöt, ikäihmiset, vanhemmat parlamentaarikot – osallistuvat tiiviisti tähän teemavuoteen. Euroopasta löytyy monia yhteistyöjärjestöjä, jotka tekevät komission ja parlamentin kanssa hartiavoimin töitä sen eteen, että tema-vuosi onnistuu. Tärkeää on, että ruohonjuuritasokin otetaan mukaan. Kyse ei ole vain ainoastaan sanelupolitiikasta ja olenkin tyytyväinen tehtyihin alue politiikan valiokunnan ehdotuksiin, eli että alue- ja paikallistason väkikin huomioidaan tämän teeman vuoden aikana. Ja lopuksi vielä toteaisin tähän eläkekysymyksen, joka tässäkin tekstissä mainitaan uskoakseni Tarkistuksessa 14 esittelijä viittaa kolmeen pilariin, mutta minun mielestäni aamupäivän keskustelun huomioiden tästä ei välttämättä päästä yhteisymmärrykseen, joten voisin ehdottaa siihen liittyen tarkistuksen, mutta muuten voin sanoa, että tämä on erinomainen teksti. Kiitoksia. Ja ennen kuin annan esittelijälle vielä puheenvuoro, niin itsekin esittäisin muutaman kollegan. Niin, olen iloinen siitä, että laajennat tätä niin, että tämä pitää sisällä myös vammaiset ihmiset. Tämä on erittäin tärkeää eritoten kun puhutaan aktivoinnista. Onhan monilla ikääntyneillä ihmisillä vammoja, aivan niin kuin nuorillakin. Sitten kohta 16 positiivisista lopputuloksista. Olen yhtä mieltä siitä, mitä Marian Harkinkin sanoi. Olen hieman huolissani siitä, että meillä on niin paljon näitä erilaisia eurooppalaisia teemavuosia, konferenssia, tapau, tapaamisia ja taputtelemme toisiamme selvää, selkään ja sanomme, että aivan loistava vuosi taas oli, mutta ilman, että lopputuloksena on mitään positiivisia tuloksia, vuosia, niin teemavuosi loppuu siihen ja seuraava alkaa taas. Joten meidän täytyy hieman enemmän nyt pohtaa, pohtia asiaa, mitä tuloksia me haluamme saada aikaiseksi. Mitä minun tulee nyt, niin yksi näistä tavoitteista, eikä tämä varmaan yllätä, on se, että tämä horisontaalinen syrjimättömyysdirektiivi ja tuotteiden ja palvelujen saatavuus, joka kattaa ikääntyneetkin tietysti niin tämä pitäisi neuvostossa saada purettua tämä blokki. Se on ollut siellä pitkään umpikujassa, kuten tiedätte, joten minun mielestäni olisi erittäin tärkeää saada tässä nyt myönteinen lopputulos. Yritetään saada tämä umpikuja purettua neuvostossa eri jäsenvaltioiden äh, välillä. Yksi niistä tällä hetkellä eritoten asettaa kapulota rattaisiin. Joten tämä mietintö on mielestäni oikein hyvä näin alkutekstinä, mutta meidän täytyy mielestäni varmistaa se, että kansalaisjärjestöt ovat mukana. Ja täytyy varmistaa myös se, että nämä myönteiset lopputulokset todella ovat myönteisiä. Ja voimme katsoa tästä eteenpäin ja sanoa, että vuoden lopussa olemme saavuttaneet tätä ja tätä. Ja sitten jatkaa siitä eteenpäin, rakentaa sen päälle. Kiitoksia ja nyt esittelijän loppuhuomiot vielä. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Arvoisat kollegat, kiitokset näistä kommenteista, osoittamastanne tuesta ja myöskin näistä esittämistäni tarkistuksista. Ei välttämättä kannata mennä kohta kohdalta näitä tarkistusehdotuksia läpi, sillä kaikki eivät ole edes enää paikalla, mutta näistä keskeisimmistä huomioista yhteenvedenomaisesti toteaisin seuraavaa. Olen iloinen siitä, että olemme kaikki samaa mieltä siitä, että tämä aktiivisen ikääntymisen teema vuosi 2011 on liian lyhyt. Kuten kaikki ovat sanoneet, niin, ja itsekin puhuin tästä kattavasta sukupolvet ylittävästä lähestymistavasta, jossa korostuu solidaarisuus. Tämä ajattelutapa pitäisi huomioida otsakkeessakin ja me varmaankin tapaamme yhdessä varjoesittelijöiden kanssa hyvinkin pikaisesti ja pohdimme tätä. No miksi minä pidensin tätä otsaketta? No ehkäpä tästä voitaisiin muodostaa eräänlainen alaotsake, mutta esitetyt kommentithan menivät lähinnä siihen suuntaan, että ikääntymisen pitäisi olla ihmisarvoista ikääntymistä ja meidän pitää yhteiskuntana varmistaa tämä ihmisarvoisuus. Ja se tarkoittaa sitä, että on omaa riittävän tulotason ja että oma tiedot ja taidot voidaan yhdistää tähän arvokkaaseen elämään, ja sen yritin ottaa huomioon tässä otsakeessa tai alaotsakeessa. Ja sitten on vielä tämä käännösongelma, joka liittyy tähän elinvoimaisuuteen, vitaliteettiin. Sehän on oikeastaan se kaiken A ja O, eli että aktiivisesti ja ihmisarvoisesti voi elää ikääntyneenäkin ja että meidän tulee varmistaa tämä mahdollisuus. Siksi valitsin tämän otsakkeen, mutta minun mielestäni tämä solidaarisuus ikääntyn sukupolvien välillä on tärkeä ja että teemavuotena ei riidä ainoastaan se, että me keskitymme vain ainoastaan ikääntyneisiin. Korostan sitä viittaamalla tähän niin sanottuun arvokkaaseen ikääntyneiden sukupolveen, mutta meidän pitää huomioida myöskin nuoret. Ja tähänhän yhteiskunta perustuu, että annetaan ja otetaan sitä kautta, saadaan tasapaino aikaiseksi ja siihen pyrin viittaamaan tällä otsakkeella. Ja minä uskon, että me löydämme toimivan ratkaisumallin ja toivottavasti meillä ei ole sitten pöydällä 400 tarkistusta, josta me sitten väänämme kättä. Näistähän me äänestämme sitten, kun iltapäivällä pöydällä on eläkepaketti. Niin, kollega Sava, teidän kommenttiin liittyen aktiivinen ikääntyminen alkaa oikeastaan silloin, kun ihminen syntyy. Silloinhan alkaa aktiivinen ikääntyminen. meidänhän pitää aloittaa alusta, eli joustavuutta tarvitaan, elinvoimaisuutta tarvitaan. Ja tämä liittyy tietenkin läheisesti myöskin terveydenhuoltoon. Ja minun mielestäni se kyllä kattaa tämän koko ihmisen elinkaaren sen elinkaari pitäisi kuvastua tänä eurooppalaisena teeman vuotenakin. Ja sitten mitä tulee eläkkeisiin ja kolmeen pilariin, no en tiedä onko tästä nyt mitään hyötyä, jos pohdimme miten tämä määritellään. No ehkä tuonempana voimme palata siihen, mutta te viittasitte myöskin kansalaisjärjestöihin. Kyllä minä tämän seikan mielelläni huomioisin, sillä Eräät kansalaisjärjestöt ja asianosaiset esittivät hyviäkin kommentteja teemavuoteen liittyen, ja minä kyllä uskon, että me löydämme sellaisen ratkaisumallin, joka tyydyttää kaikkia. Eli lähdetään liikkeelle otsakkeesta. Kiitokset näihin liittyvistä huomioista, ja tietenkin meidän täytyy huomioida myöskin alue- ja paikallistason täytäntöönpano koska meidän täytyy varmistaa, että ruohonjuuritasollakin viestit ovat käytettävissä. Ja kiitoksia teille, rouva puheenjohtaja, sanoessaan, että kyse ei ole siitä, että me järjestämme Brysselissä ja muissa pääkaupungeissa vain konferenssia, koska muuten kyse on pelkästään sana helinästä otsakkeen eurooppalainen teemavuosi. Me tarvitsemme valistusta ja valistuksen varmistamiseksi meidän täytyy toimia siten, niin kuin itsekin totesitte, Ehkä voisimme laatia myöskin tarkistuksen, eli että ehdottaisimme jotain kaikkia teemavuosia silmällä pitäen, eli että varmistamme sen, että jotain todellista saadaan aikaiseksi. Tutkitaan, onko tällä jotain vaikutteita, eli tapahtuuko ruohonjuuritasolla yhtään mitään teemavuoden ajatusten pohjalta. Eli eräänlaista seurannas, seurannas tai vaikutusten seurantaa eurooppalaisten teemavuosien tiimoilta. Kiitokset kaikille ja nyt jään sitten kuuntelemaan tai jatkokeskustelujakin mielenkiinnolla odottamaan. Kiitoksia. Kiitoksia määräaikatarkistus jättämisellä 11. helmikuuta ja valiokunnassa hyväksyminen sitten 16. maaliskuuta ja tämä menee sitten toukokuun täysistuntoon. Niin siis nuoret liikkeellä. Siis tarkistuin määräaikan jättäminen on 9. helmikuuta puolelta päivän. Ja sitten siirrymme kohtaan nuoret liikkeelle. olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Tärkeää on, että korkean tason yleissivistys korostuu, koska sitä kautta nuoret saadaan integroitua työmarkkinoille ja tältä osin myöskin liikkuvuudella on keskeinen merkitys, koska sitä kautta myöskin Euroopan taloudellinen menestys korostuu. Minä uskon, että juuri viimeaikainen kehitys eli nuorisotyöttömyyden kasvu on ollut erittäin huolestuttava ja lisäksi tärkeänä on se seikka, että me emme saa unohtaa yhtäkään nuorta. Kun katsomme komission ehdotusta Nuoret liikkeellä, on se on tärkeä EUn 2020-strategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Komission tiedonannossa viitataan 28 toimenpiteeseen, joilla voidaan varmistaa koulutuksen menestystarina ja kehitettäessä yleissivistävän koulutuksen tasoa. Me emme saa ajautua siihen tilanteeseen, että kyse on vain ja ainoastaan yksittäisten jo olemassa olevien ohjelmien yhdistämisestä. Hyviä elementtejä toki löytyy, mutta meidän täytyy varmistaa, ettei tämä ole pelkkää sanaa helinää ja aie sopimuksia. Kun katson komission tekstiä, niin mielestäni sieltä puuttuu tiettyjä seikkoja. Ensinnäkin rahoituksellinen tuki ja liikkuvuuden vaaliminen. Koulutuksen ja työssä oppimisen linkitys ei tule juuri laisinkaan mainittua. Täältä puuttuu viittaus nuorten tukitarpeeseen, erityisesti silloin, jos he ovat maahanmuuttoperheistä tai muuten äh, heikommassa asemassa olevaa ryhmittämään kuuluvia. Ja niin kuin olen aikaisemminkin korostanut, niin työmarkkinoille ei päästä, mikäli palkkatasoja ja sosiaaliturvan tasoa leikataan. Niin kuin aikaisemminkin olemme täällä todenneet, niin me tarvitsemme vähimmäistandarditasoa ammattikoulutukseen ja työssäoppimiseen liittyen ja harjoitteluun liittyen. Mielestäni on tärkeää, että että ihmisille annetaan mahdollisuus vastata uusiin teknologisiin haasteisiin koulutuksen kautta. Ja kansainvälinen työjärjestö on osoittanut selkeästi, ettei palkkataso tai sosiaaliturvataso tai myötämääräämis oikeus johda automaattisesti nuorisotyöttömyyteen. Tämä on tärkeä seikka, meidän täytyy löytää sellaisia tavoitteita, joita voidaan arvioida. Me tarvitsemme nuorille liikkuvuuden mahdollisuuksia, koska mehän odotamme nuorilta halukkuutta perustaa perheitä ja se edellyttää myöskin liikkuvuusmahdollisuutta ja työ- ja perheelämän yhdistämismahdollisuutta perhepiirin vahvistaminen on keskeisellä sijalla silloin, kun lähdetään hakemaan töitä työmarkkinoilta. Kello käy, joten sanonkin vain sen verran, että perus- ja ammattikoulutuksen laatua tulisi korostaa ja lisäksi myöskin jatkokoulutusmahdollisuuden laadun parantaminen on tärkeällä siellä, kuten myöskin harjoittelumahdollisuuksien tarjoaminen. Olen yrittänyt korostaa tiettyjä seikkoja tarkistuksien avulla. Valitettavasti tila ei riittänyt kaikille ajatuksille, mutta minä olen pyrkinyt yhdessä muiden tarkistusten avulla selkiyttämään tekstiä entisestään. On tietenkin selvää, että olemme pitkälti samaa mieltä perusfilosofiasta, ja nyt jään odottamaan varmastikin erittäin hedelmällistä yhteistyötä täällä valiokunnassamme ja toivottavasti voimme täydentää menestyksekkäällä tavalla tätä olemassa olevaa tekstiä. Kiitoksia. Mr. Gutierrez. Kiitoksia, Gutierrez. Olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluaisin korostaa tämän Nuoret liikkeellä aloitteen merkitystä. Tämähän on hedelmää kovasta keskustelusta. Ja tämä otettiin prioriteetiksi Espanjan puheenjohtajuuskaudella ja yhdessä Belgian ja Unkarin puheenjohtajuus valtioiden avulla on jo muutamia askelia otettu eteenpäin. Tämän aloitteen kautta voidaan nuoret ottaa Euroopan poliittisen agendan keskiöön. He ovat tämän päivän ehdoton lähtökohta ja tulevaisuuden rakennusainetta. On erittäin tärkeää auttaa nuoriamme ja omata riittävät resurssit, jotta tulevaisuus olisi arvokas. Nuorten elämässä työmarkkinoilla on valtaisasti haasteita. Esimerkiksi on aivan totta, niin kuin tiedonannossa sanotaan, nuorten koulutusvajeella on suora vaikutus korkeampaan työttömyyteen. Mutta on yhtä lailla totta, että tämän päivän nuorison joukossa on suuri ongelma siirtyä koulutusjärjestelmästä tuottavaan järjestelmään. Toiseksikin eri jäsenvaltioissa on erilaisia järjestelmiä, mutta työmarkkinoilla nuorten keskuudessa on joka paikassa paljon väliaikaisia ja määräaikaisia töitä. Ja määräaikaista työstä on vaikea siirtyä vakituiseen työpaikkaan. Tämän lisäksi osa-aikatyö, työtä tehdään paljon ja tämä johtaa siihen, että on vaikea sovittaa yhteen työ- ja opiskeluelämä ja tämä entisestään vaikeuttaa nuorten elämää. Olen myös yhtä mieltä siitä, mitä esittelijämme totesi siitä, että nuorten oikeuksien vähentäminen ei millään tavalla edistä työllisyyttä. Tämä on viime vuosikymmenten maksima maksimikonservatiivi ajatus, jonka mukaisesti nuorten työoikeuksien vähentäminen helpottaa heidän työllistämistänsä, mutta tämä on päinvastoin johtanut viime vuosikymmeninä päinvastaiseen suuntaan. Ei ole onnistettu vähentämään sitä eroa, joka on yleisen työttömyystason ja nuorten työttömyys tason välillä. Nuorten työttömyys on aina ollut kaksinkertainen verrattuna yleiseen työttömyystasoon. Tänä päivänä Euroopan unionissa on yli 5 miljoonaa työtöntä nuorta ja on voitu osoittaa, että riittämättömän koulutuksen ja koulun kesken jättämisen ja työttömyyden välillä on selvä suhde. Meillä täytyy olla yhtä aikaa kunnianhimoinen ja yksinkertainen resepti tähän. Enemmän koulutusta, enemmän liikkuvuutta, vähemmän byrokratiaa. Eurooppa Eurooppa yhä enemmän panostaa laadukkaisiin työpaikkoihin, joissa tarvitaan osaamista, pätevyyttä ja kokemuksia. Komission ehdotusten mukaisesti 35 prosenttia uusista työpaikoista vaatii korkean tason koulutusta ja 50 prosenttia keskitason koulutusta ja 40 prosenttia yrittäjistä arvostaa muualta saatuja kokemuksia, esimerkiksi kulttuuri- ja kieliopintoja muissa maissa. Ja näiden tilastojen kautta voidaan ymmärtää tämän strategian merkitys. Tällä voidaan paremmin torjua esimerkiksi koulun kesken jättämistä ja nostaa vähintään keskiasteen koulutusten saavien, saaneiden nuorten määrää. Ja toivottavasti tämän strategian kautta voidaan myös parantaa synergiaa jäsenvaltioiden komission ja eri toimielinten välillä. Minäkin haluaisin esittää joitakin konkreettisia ehdotuksia, koska eritoten tähdellisenä pidän sitä, että kaikissa sopimuksissa on laajat ja arvokkaat sosiaaliset oikeudet mukana, mukana. Ja tässä pitäisi mennä vielä pitemmälle. Pitäisi olla koko Euroopan unionin kattavat minimi sosiaalioikeudet. Ajatellaan nyt esimerkiksi nuoria tässä pitäisi olla esimerkiksi jonkinlainen luettelo, luettelointi tai standardisointi harjoittelujaksoissa ja niiden merkityksessä Euroopan unionissa. Tämän lisäksi pitäisi maksimissaan sosiaalirahaston varoja suunnata nuorison työllistämiseen. Priorisointi on avainasemassa tässä, tässä tapauksessa. Euroopan investointipankki on hyvä väline ja sitä me voimme ottaa mukaan tähän tekstimme, jonka, jota työstämme talouskriisi on esitte, osoittanut sen, miten tärkeää Euroopan investointipankki on, kun se voi auttaa vaikeuksissa olevia yrityksiä ja myös sitä, että ryhdytään laajamittaisiin uudistukseen yhteisön tasolla. Olen täysin yhtä mieltä yleisellä tasolla Jutan esittämästä tekstistä ja uskon, että voimme työstää lopputekstiä niin, että se olisi mahdollisimman kattava. Nuoret liikkeellä on sellainen ohjelma, strategia, johon meidän täytyy tarttua riittävän kunnianhimoisesti ja sen kautta parantaa miljoonien eurooppalaisten nuorten elämää. He odottavat meiltä tätä. Kiitos. Thank you. Uh, George Bach, uh, followed by Marin Harkin. Mr. Bach. Kiitoksia sitten Bach. you, Frau Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää Steinrockia tästä lausunnosta. Tämä on merkittävä panos ongelmiin, joista olen samaa mieltä edellisen puhujan kanssa. Eli nuoret ovat Euroopan tulevaisuus ja nuorten työttömyys tällä hetkellä on suuri ongelma, oikeastaan katastrofi. Ja äsken puhuttiin jo menetetystä sukupolvesta. Eli tähän täytyy nyt panostaa. Näin ei saa olla. Ja nyt Tämän lausunnon avulla voimme vaikuttaa tähän asiaan. Meillä on tiettyjä ongelmia. Ensinnäkin tämä kohta 50 työjärjestyksestä, eli me olemme mukana oleva valiokunta, ja sitten tämä vastuuala, toisiesusperiaate, sekä koulutus että työmarkkinakysymyksissä on hyvin pitkälti jäsenvaltioiden vastuulla, mutta me voimme kuitenkin vaikuttaa tähän merkittävästi. Sitten näistä yksittäisistä kohdista. No aika, aika ei näin paljon ole, eli muutama huomio ja kysymys. Eli kohdassa kaksi. Siellä puhutaan näistä sosiaaliturvista ja työsopimuksista. Niihin liittyy oikeudellisia ongelmia jäsenvaltioissa – siihen liittyen, mitä näitä työsopimuksia säännellään. Ja sitten kohdassa kolme. Tässä puhutaan näistä indikaattoreista ja kohderyhmistä. Meillä pitää olla käytöstä lisää tilastotietoja ja viime aikoina on tehty liikaa politiikkaa tilastojen pohjalta. Tilastot ovat puutteellisia ja ne ovat erityyppisiä joten se on vähän huolenaihe, mutta sitten nämä muodollisesti hyväksyttävät pätevyydet. Olemme huomanneet, että meillä on suuria ongelmia näiden tutkintojen tunnustamisessa jäsenvaltioiden sisällä ja välillä, eli Euroopassa – tähän asiaan tulisi puuttua. Sitten nämä julkisesti tuetut työllisyyshankkeet nuorille. No se on tärkeää, mutta monissa jäsenvaltioissa ei ole ehkä noudatettu parhaita käytänteitä, eli tähän pitää kiinnittää huomiota. Sitten nämä väliaikaiset työsopimukset. No, tämä on tietysti tärkeä kysymys. Eli nuoret eivät saa kunnon mahdollisuuksia, kun heillä on vain väliaikaisia sopimuksia toisensa jälkeen, niin mitään vakaata tilannetta ei pääse syntymään. Ja komissio menee nyt siihen suuntaan, että annettaisiin verohelpotuksia tällaisten sopimusten osalta, mutta en nyt oikein osaa kuvitella, miten se järjestelmä toimisi veropolitiikan kannalta. Sehän myöskin kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin. No ehkä vielä yksi kohta, jota tulisi korostaa. Työmarkkinoiden hallinnointi ja sen toiminta. Hiljattain näin tilaston, jossa kuvattiin eri maiden tilanteita. Eli ainoastaan 50 prosenttia nuorista saa tätä kautta työpaikan. Ja aloin miettiä, että myöskin tällä alalla tarvittaisiin suuria uudistuksia työmarkkinoiden hallinnolla pitäisi olla suurempi rooli. Ja olen iloinen tästä yhteistyöstä. Tämä on tärkeä lausunto ja meillä on tässä nyt hyvä asiakirja. Kiitos. Uh, thank you. Uh, Kiitoksia sitten Marian Haakin. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä lausunnosta varjaesittelijä Nadia Hirsch on toisessa valiokunnassa, joten hän pyysi minua kommentoimaan hieman omasta puolestaan ja sitten puhun myös itsenäni. Mitä Nadian tulee, niin hän tukee teitä nuorten liikkuvuuden osalta ja on sitä mieltä, että se on erittäin tärkeää. Hän on iloinen siitä, että kohta neljä sanoo, että työllisyyttä silmällä pitäen, koska joskus vaikuttaa siltä, kun liikkuvuudesta puhutaan, niin eihän kysymys ole pelkästään liikkuvuudesta sinällään, vaan sillä täytyy olla jonkinlainen ö, tarkoituskin. Nadja tukee myös tätä Jurnesta aloitetta Tämä on ensimmäisen pysähdyspaikan aloite ja pitäisi myös ryhtyä toimiin, jotta voitaisiin koulussa kesken jättäviä jättävien määrää vähentää. Ja sitten edellinen puhujakin puhui kohdasta kaksi, rajoitteet sosiaalisiin oikeuksiin. Tässä saattaisi olla oikeudellinen kysymyskin mukana. Nadia sanoi, että meidän täytyy varmistaa se, että tämä ei estä nuoria saamasta ensimmäistä työpaikkaansa. Omat kommenttini sitten näiden lisäksi olisivat seuraavia. Olen vahvasti yhtä mieltä kohdasta kolme, jossa toteatte, että edistystä täytyy valvoa täytäntöönpanon aikana ja sitä täytyy selvien indikaattoreiden kautta mitata. Ja tässä parlamentilla varmasti on oma roolinsa asian varmistamiseksi, koska tämä on meidän näkökulmastamme erittäin hyödyllistä, kun varmistetaan, että EU 2020 strategian tärkeimmät tavoitteet saavutetaan. Tiedän, että tämä lausunto kuuluu niihin puitteisiin, joissa puhutaan Euroopan koulutus- ja ammatillisen koulutuksen järjestelmien parantamisesta. On erittäin tärkeää, että vedetään tämä yhteys koulutuksen ja työpaikkojen välille, eikä myöskään, voi myöskään jättää huomiota makrotaloudellista tilannetta. Tämä, tällä on suuri merkitys, ei tässä missään tyhjössä toimita. Kenties jonkinlainen tarkistus tästä voitaisiin sitten tehdä ja sen kautta lisätä tämä asia tähän tekstiin, niin että varmistetaan se, ettei toimita tyhjössä. Sitten lopuksi kommentoisin vielä kohtaa 10. Olen ehdottoman samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että me tarvitsemme eurooppalaisia laatupuitteistoja, harjoitteluja, harjoittelupaikkoja varten. Tämä on erittäin tärkeä asia, asia eurooppalaisten markkinoiden kannalta. Kiitoksia vielä lausunnon laatia. Steinrock. Ja, zunächst mal vielen Dank auch für die... Oikein paljon kiitoksia näistä kommenteista ja huomioista. Niin, toden totta, täällä paljon puhutaan sitä menetetystä sukupolvesta, joita tarvittaisiin työmarkkinoilla. Saksassa tästä asiasta puhutaan kyllä suoraan, koska monet nuoret on jo menetetty. Ja kollega Bastian Tähän kakkoskohtaan liittyen, niin tilannehan on se, että on nähtävissä pyrkimyksiä laskeaksemme työmarkkinoilla standardeja tai vaatimuksia, jotta nuoret saataisiin mahdollisimman nopeasti työmarkkinoille, mutta tilanne ei ole kyllä parantunut ainakaan kokeiluiden perusteella. Ilo on sitä mieltä, että tällaista linkitystä on turha laatia. Ja mitä tulee indikaattoreihin, niin olen kollega Harkinin kanssa samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme eräänlaista kilpailua ja vertailua, sillä vain konkreettisin ehdotuksin pääsemme eteenpäin. Kyllähän sanahelinää löytyy ja kuuluu, mutta se ei riitä. Mitä tulee sitten pätevyyksiin ja tunnustamiseen. Tämä ongelma on Saksassa keskustelussa usein esillä ja luin hiljattain saksalaisesta lehdestä, että jopa kansleri haluaa tehdä kaikkensa sen hyväksi, että EUn sisällä, 12 kuukauden sisällä, kvalifikaatiot, pätevyydet tunnustetaan, joten jos me haluamme päästä tähän tilanteeseen, niin silloin meiltä vaaditaan nopeaa toimintaa, mutta 12 kuukautta on pitkä aika, meidän täytyy toimia nopeammin. Ja me tiedämme, että hallintopuolella on eroavaisuuksia maasta toiseen, hyviä esimerkkejäkin löytyy, mutta minä uskon, että me voimme parantaa tilannetta entisestään. Ja sitten siirtyminen koulusta työelämään, niin minä uskon, että silläkin saralla voitaisiin päästä eteenpäin. Ja sitten kollega, jolla on vielä pidempi nimi kuin minulla, niin hän viettäisi tähän byrokratian lyhentä- tai vähentämiseen. Ehkä voisitte kertoa minulle, mitä tarkoitatte tällä. Helppohan on sanoa, että byrokratian karsiminen. Mitä tarkoitatte sillä käytännössä ja miten se voitaisiin saavuttaa? Kyllä olen valmis huomioimaan kaikki kommenttinne, kollega Bach. Sillä on havaittavissa selvää yhteneväisyyttä kulttuurivaliokunnan esittämien kommenttien kanssa, mutta minä olen vakuuttunut, että kyllä me toimivia ratkaisuja voimme löytää. Kiitos 11. helmikuuta määräkätarkistuksen jättämiselle. Tarkistuksia käsitellään 15. maaliskuuta. Hyväksyminen tässä valiokunnassa 16. maaliskuuta. Kulttuurivaliokunnassa 11.12. päivä ja sitten sitten täysistunnossa toukokuussa. Sitten seuraava kohta, joka on innovaatio kriisin jälkeisessä maailmassa. Ja Essa ja saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. The Innovation Union is... Kiitoksia puheenjohtaja. Innovaatio unioni on yksi seitsemästä lippulaiva hankkeesta EU 2020 strategiassa. Tässä tarkoituksena on parantaa rahoituksen saamista innovatiivisuudelle niin, että voidaan varmistaa se, että innovatiiviset ajatukset voidaan muuttaa tuotteiksi ja palveluiksi, joiden kautta lyödään työpaikkoja. Tämä on tietysti aina tärkeää, mutta eritoten nyt, kun otetaan huomioon yhä jatkuva rahoituskriisi. Tässä on paljon asioita, jotka voitaisiin ottaa tämän otsikon alle, mutta meidän valiokunnassamme meidän pitäisi keskittyä asioihin, jotka liittyvät työllisyyteen ja sosiaaliasioihin. Ja todellakin innovaatiolla ja tutkimuksella on tähdellinen rooli, kun luodaan taloudellista vaurautta ja ratkaistaan suuria yhteiskunnallisia haasteita. Innovaatioita pitäisi käyttää yrittää ratkaisemaan eurooppalaisia haasteita, väestön liittyviä, väestön ikääntymiseen liittyviä muita tärkeitä yhteiskunnallisia ja sosiaalisia haasteita. Tämän vuoksi lausunnossani korostan, korostan pilottikumppanuuden merkitystä aktiiviseen terveelliseen ikääntymisen alalla ja haluaisin suosittaa sitä, että hyödynnettäisiin monien jäsenvaltioiden kapasiteettia panna alulle jouhevammin kumppanuuksia kuin toisissa jäsenvaltioissa. Me tarvitsemme enemmän tällaisia pilottikumppanuuksia ja todellakin odotan, että komissiomme käynnistäisi hieman enemmän niitä. Sosiaaliset innovaatiot voivat myös olla keskeinen prioriteetti eurooppalaisen sosiaalirahaston ohjelmissa – Innovatiivisuuden vahvistamiseksi yhteiskunnassa tarvitaan elinikäistä oppimista ja kaikkien ikäryhmien koulutus- ja ammattikoulutuksen vahvistamista. Erityisesti EU-innovatiivisuudessa pitäisi keskittyä niille aloille, joilta voi saada eniten kasvua. Euroopan tietoteknologiasektori tuo noin seitsemän, toi noin seitsemän miljardia euroa vuonna 2008 ja se toi 40 prosenttia Euroopan tuottavuuden kasvusta. Euroopan innovatiivisuuskapasiteetti tällä sektorilla nojaa vahvaan ICTn käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa ja avoimen lähdekoodi ja muiden vastaavien metodien käytöllä voidaan auttaa kansalaisia ja pekoyrityksiä olemaan mukana tässä kehitys- prosessissa, kun luodaan uusia palveluita. Viimeisenä seikkana haluaisin ottaa esille sen, että Euroopan innovatiivis, innovatiivisuusstrategia pitäisi harmonisoida niin, että hallinto olisi parempaa, rahoituksen saati helpompaa ja byrokratia olisi vähemmän ja että olisi enemmän parempia keskittymiä tässä. Tätä varten on eurooppalainen tutkimusalue, joka myös auttaisi tutkijoita vapaammin ilman esteitä liikkumaan maasta toiseen. Pitäisi myös riskipääoma-investointeja pystyä tekemään sellaisiin yrityksiin, joilla on eniten kasvupotentiaalia. Tässä olivat ne asiat, jotka halusin nyt tuoda esille ja olen valmis kuulemaan teidän näkemyksiänne ja kommenttejanne tähän. Kiitos. Thank you. Uh, Kiitoksia. Eri Testrella on ensimmäinen puhuja. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minäkin haluaisin korostaa sitä merkitystä, joka tällä aiheella on, ja haluaisin onnitella valmistelija tästä lähestymistavasta. Innovatiivisuus on Euroopan 2020 strategian pohjana. Ja tässä on valtaisesti potentiaalia, aivan niin kuin sanottiinkin, työpaikkojen luomiseksi ja samalla se antaa oman panoksensa väestömuutoksen haasteisiin, terveyskysymyksiin, ilmastonmuutoksen torjuntaan ja energiakysymysten ratkaisemiseen. Toisin sanoen innovaation kautta voidaan saada esimerkiksi enemmän vaihtoehtoisia energialähteitä ja voidaan luoda vihreitä työpaikkoja ja näin voidaan vastata älykkään, kestävän, mukaanottavan kasvun tavoitteisiin, jotka löytyvät Eurooppa 2020 strategiasta. Euroopan komission lukujen mukaisesti on arvioitu, että vuoteen 2020 mennessä voitaisiin luoda 3,7 miljoonaa työpaikkaa ja nostaa lähes 800 miljardilla eurolla vuoteen 2025 mennessä BKTL. Tämän vuoksi kannattaa todella käyttää 3 prosenttia BKT vuoteen 2020 mennessä tutkimukseen ja kehitykseen. Ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi Euroopassa tarvitaan tutkimuksen alalle yli miljoona työpaikkaa ja tämä on mahdollista vain jos voidaan todella päättäväisesti saada naiset mukaan työmarkkinoille. Me tarvitsemme enemmän naisia tutkimus- ja kehitystyöhön. Tätä varten myös täytyy vahvistaa yhteistyötä korkeakoulutuslaitosten ja yritysmaailman välillä niin, että voidaan saada aikaiseksi synergiaa ja saavuttaa parempia tuloksia. On todella toivottavaa, että kun nyt otetaan huomioon kriisi ja vyönkiristyspolitiikka, on tärkeää, että jäsenvaltiot eivät kuitenkaan vähennä investointeja tutkimukseen ja kehitykseen, koska jos näin tehdään, niin silloin vaarannetaan yhteinen tulevaisuutemme ja itse Eurooppa-hankkeen tulevaisuus. Ei ole mitenkään sattumaa, että Eurooppa tämän viikon Euroopan neuvosto tulee keskustelemaan nimenomaan energia- ja innovaatio-ongelmista. Eli siis tällä tavallakin korostetaan tämän aiheen ajankohtaisuutta ja merkitystä. Näin ollen olemme yhtä mieltä seuratun linjan kanssa ja me tulemme varmaan esittämään vielä muutamia tarkistuksia tämän lausunnon rikastuttamiseksi meidän valiokunnaltamme. Kiitoksia. Thank you. Did anyone else want to come in? Kiitoksia. Alkoi joku muu käyttää puheenvuoron? Ei. No, yksi kysymys, ja tämä liittyy kohtaan kuusi. Suositellaan, että innovaatiota pitäisi tulkea myöskin valtioiden rajat ylittävillä yhteishankinnoilla. Eli miten tämä käytännössä toteutuisi? Voisitko vähän selittää tätä? En mitenkään vastusta tätä, mutta en nyt oikein ymmärrä, mitä tarkoitatte tällä ja miten se sitten käytännössä toimisi. Eli Essa, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitokset näistä kommenteista. Niin, tämä teidän kysymyksenne, rouva puheenjohtaja. Innovaatioita tulisi edistää julkisen sektorin valtion rajat ylittävällä yhteishankinnoilla. Tähän te viittasitte kysymykseen, eikö vain? Niin kohdassa viisi hän viittaan siihen, että me voisimme luoda yhteisen eurooppalaisen tutkimusalueen. Ja kun puhumme siihen liittyvästä julkisen sektorin toiminnasta, niin se on se, mitä ajamme takaa. Eli silloin voisimme toimia rajat ylittävällä tavalla näitä projekteja toteutettaessa. Kiitoksia. Haluatko joku muu käyttää puheenvuoron? Ja määräaikatarkistusten jättämiselle on 11. helmikuuta. Ja keskustelemme tarkistuksista 15. maaliskuuta. 16. päivä on hyväksyneen valiokunnassa ja sitten toisessa valiokunnassa, itri 12 huhtikuussa ja sitten täysistunnossa todennäköisesti toukokuussa. Ja sitten käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huolto. Ja Cornelsen ilmeisesti edustaa Lambertia, eli teillä on puheenvuoro. Lambert unfortunately can't be. Niin ikävä kyllä Lambert ei päässyt paikalle. Hän on myöskin esittelijä Libessä, joka, jossa kokous on samaan aikaan. Eli minä nyt olen hänen sijaisensa. Eli otan esiin muutamia kohtia ja sitten kuuntelen tarkkaavaisesti, mitä teillä on sanottavana ja kerron sen sitten hänelle. Ensinnäkin haluaisimme korostaa, että otsikosta huolimatta tämä keskustelu ei liity ydinenergiaan tai siihen pidämmekö sitä vai emme. Varmasti jotkut haluaisivat nämä haluaisit, että tässä olisi vihreä esittelijä sitä näkevät vihreät hiukan epäilyttävänä, mutta tässä nyt ei ole kyse ydinenergiasta, vaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. No, pari kohtaa. Ensinnäkin Jean Lambert katsoo, että sopimus EUn toiminnasta ja erityisesti artikla 153 olisi parempi oikeusperusta, koska työntekijöiden terve- terveys ja turvallisuus on tässä erittäin keskeistä. Sitten direktiivin toimialaa pitäisi laajentaa niin, että se koskee kaikkia työntekijöitä, jotka käsittelevät ydinjätteitä ja käytettyä ydinpolttoainetta. Ja sitten radioaktiivista jätettä ja käytettyä ydinpolttoainetta pitäisi tarkemmin määritellä, ja historialliset jätteet pitäisi myöskin ottaa huomioon turvallisuussuunnitelmissa. Sitten koulutus, turvallisuus, ja riippumattomien tahojen suorittamat tarkastukset ovat tärkeitä, koska ihmisillä, inhimillisillä virheillä saattaa olla katastrofaaliset vaikutukset. Ja kaikki työntekijät on saatava ymmärrettävän, millaisia riskejä näihin kysymyksiin liittyy. Heidän on saatava niistä tietoa. Ja myöskin on tärkeää, että alihankkijat täyttävät kaikki turvallisuus- ja koulutuskriteerit ja ovat päteviä hoitamaan tehtäviään lausunto tehnyt tämän tyyppisiä ehdotuksia, mukaan lukien vastuukysymykset, mikäli tällaisesta työstä aiheutuu terveyshaittoja. Eli täytyy vielä kerran korostaa, että tämä ei liity ydinenergiaan. Tätä keskustelua ei nyt käydä tässä valiokunnassa, mutta meidän on varmistettava, että ne, jotka käsittelevät ydinjätteitä, ovat riittävän suojattuja ja että turvallisuus ja terveys on taattu kaikkien työntekijöiden osalta, kun ne käsittelevät tämän tyyppisiä aineita. Kiitos. Kiitos Steinruck ja sitten Maisner. Steinruck, olkaa hyvä. Dank. Ähm, ja nach erster... Paljon kiitoksia. Olen käynyt tämän tekstin kertaalleen läpi ja voin sanoa, että kollega Lambertin teksti on hyvin kattava ja ehkäpä juridisen linkityksen korostaminen on tärkeä erityisesti viitaten perusoikeuskirjan kohtaan 31 sekä R113 asiakirjan huomioiminen. Ja tämän lisäksi meidän pitäisi katsoa myöskin soveltamisalaa, eli kehen tätä sovelletaan. Mitä tulee tarkistuksiin, jotka kollega Lambert on esittänyt, niin meidän tulisi sanoa selkeämmin, että miten tämä suojaaminen toteutetaan, eli millä tavalla valvotaan myöskin käsittelijöiden turvallisuus. Ja kohtaan 34 seurannasvaikutukset, ne pitäisi tulkita myöskin työperäisiksi ongelmiksi ja tämä tulisi huomioida silloin, kun puhutaan myöskin eläkeoikeuksista. Sitten valvontaan Valvonta pitäisi toteuttaa riippumattomien tahojen toimesta, siihen viitattiin, ja lisäksi mielestäni tästä puuttuu vielä sanktiot silloin, kun kyse on vakavista puutteista ja rikkomuksista, mutta minä uskon, että me voimme löytää yhteisen sävelen ja tyydyttävän ratkaisun niille, jotka joutuvat käyttämään ja käsittelemään näitä aineita. Emme tässä siis kysy tai vastaa kysymykseen, pitäisikö ydinvoimaa käyttää vaiko ei, vaan se, että miten voimme suojella niiden henkilöiden turvallisuus ja terveys, jotka käyttävät polttoaineita ja radioaktiivista jätettä. Kiitoksia. Kiitos, Maisner. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää Lambertia, vaikka hän ei ole paikalla, vaan hänellä on täällä sijainen nyt näistä syistä. Eli todellakin hän kuuluu vihreisiin, joka ei ole kovin ystävällinen ydinenergian suhteen päinvastoin, mutta se nyt ei tässä näy eikä sitä ole väärin käytetty tässä, vaan hän on tässä lausunnossa kuvailut, mikä olisi vaadittua ja millä tavalla ihmisiä pitää suojella tällä alalla, kun he käsittelevät ydinjätteitä ja polttoaineita. Ja mielestäni yleisesti ottaen tämä laajentaminen, josta puhuitte, mitä tulee tähän vaikutusalaan ja myöskin siihen, mitä konkreettisemmin tulisi tehdä, Tähän on oikeassa, eli monissa asioissa olen samalla linjalla. Sitten muutama huomio vielä. Ensinnäkin kysymys, joka liittyy siihen, ovat, onko nyt jo yksityiskohtaisia sääntöjä, joita jäsenvaltioissa pitää noudattaa, ja tarkistetaanko sitä, että yritykset noudattavat näitä. Ja kun jotain ehdotetaan, täytyy myöskin pystyä varmistamaan, toteutuuko se, koska muuten siinä ei ole mitään järkeä. Mutta yleisesti tämä on hyvä lausunto, koska Siinä puhutaan juuri työntekijöiden asemaa, terveyden suojelemista ja siinä halutaan, että kaikki asiat otetaan huomioon työoikeuden kannalta. Ja mielestäni tämä on varsin hyvä. Thank you. Uh, Mrs. Kiitoksia sitten Essayah vielä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on vain yksi kysymys. Tämä lausunto liittyy työturvallisuuteen. Tämä on oikein hyvä asia, mutta ihan vain yksi kysymys. Käytetty polttoaine ja radioaktiivinen jäte. Nämä asiat eivät ole hyviä siinä mielessä, että tuotteiden vapaa liikkuvuus, pitäisikö se näiden tuotteiden osalta varmistaa vai ei, kenties esittelijä tietää vastauksen, mutta on erittäin tärkeää, että me emme vapaasti liikuttele näitä niin sanottuja tuotteita maasta toiseen Euroopan unionin sisällä. Before I bring in the commission... Ennen komission edustajaa vielä pari huomiota itseltäni. Mielestäni tämä on erittäin hyvää työtä, mutta pari kysymystä liittyy tarkistukseen 720, jotka liittyvät siihen, että työntekijöitä on suojeltava riippumatta statustuksestaan tai tehtävistään. Eli kuinka katettuja heidän pitäisi olla, koska tietysti on erilaisia sääntöjä, esimerkiksi siirtotehtävissä, kun siirretään ydinjätteitä, ja silloinhan on oltava tällaisia turvallisuussääntöjä, mutta sitten työntekijät, jotka altistuvat itse laitoksessa, heillä on oltava enemmän suojaa ja enemmän ohjeita. Eli tämä nyt on pieni selvennys tarkistuksen 7 ja 20. Sitten komission edustaja Hilden, olkaa hyvä. Yeah, good afternoon, uh, good morning to everybody. Hyvää huomenta Haluaisin kiittää teitä tekemästäni työstä tämän aihepiirin tiimoilta, mutta saaneen esittää muutamia selkiyttäviä kommentteja komission puolelta tähän tekstiin liittyen. Me olemme vakuuttuneita siitä, että Euratom-sopimus luo riittävän laajan lex pohjan ja se huomioi myöskin työntekijöiden suojan, sillä Euratomusopimuksen artiklassa 30 ja toisiaisessa lainsäädännössä korostetaan työntekijöiden ja suuren yleisön turvallisuus. Ja kun puhun tässä nyt toisiaisesta lainsäädännöstä, niin keskeisempänä ovat nämä perusturvastandardit vuodelta 1996, monissa kohdissa viitataan juuri työntekijöiden turvallisuuteen ja myöskin julkisen suuren yleisön terveyden suojelemiseen. Meidän piti siis välttää olemassa olevan lainsäädäntötekstin toistamista turvallisuuspuolella. Ja lisäksi vielä muistutettakoon, niin kuin varmaan tiedätte, niin ydinturvallisuuteen liittyy liittyvä vuoden 2009 direktiivi on jo olemassa ja Euroopan sopimuksen artikloiden 31 ja 32 pohjalta tämä teksti laadittiin. Ja meidän täytyy varmistaa, että nämä kaksi direktiivitekstiä ovat johdonmukaisia ja minun mielestäni tai komission mielestä Euroopan sopimus luo oikean oikeuspohjan ja yhden ainoan sellaisen, ja mielestämme Euratom-sopimus on juuri se oikea teksti, ja se huomioi myöskin työntekijöiden aspektit riittävässä määrin, joten toivoisin, että käytte läpi nämä perusturvallisuusstandardit, jotta voitte katsoa sieltä, että ovatko teidän huolenaiheenne jo huomioitu siellä. Toki olemme valmiita jatkokeskusteluihinkin tämän aiheen tiimoilta ja minäkin voisin päättää puheenvuoroni tähän. Kiitoksia. Kiitoksia vielä Kolnielsen viimeinen puheenvuoro. What a couple of questions. Niin täällä nyt tuli kysymyksiä esille ja Jill Lambert varmaan osaa niihin vastata. Hän on varmaan iloinen ottamaan mukaan osan näistä ehdotuksista ja hän varmaan mielellään käy läpikohtaista keskustelua komission kanssa oikeusperustasta. Kiitos. Kiitoksia. Eli aamupäivän esityksestä on käyty loppuun koska iltapäivän esittäjät nyt eivät ole paikalla, aloitamme heti kolmelta, emmekä nyt jatka aamun kokousta. Eli kello 15 aloitamme tasan kolmelta kokouksen. Kiitoksia.